paikalla, mutta olen ymmärtänyt, että meillä nyt on yhteisymmärrys tästä. No, oliko meillä nyt 15. huhtikuuta tällainen työkokous vai kuuleminenkin jopa, jolloin varjoesittelijöillä on enemmän mahdollisuuksia keskustella asiasta. Tänään aion pitää todella tiukasti kiinni aikataulusta, koska kello 10 meillä on kuuleminen ja vielä yksi esittelijä tässä kello Rova Sartori voisi nyt esitellä ja kertoa näistä tarkistuksistansa ja sen jälkeen me kuulemme varjoesittelijöiltä mahdollisesti lyhyitä kommentteja. Kuka täällä komissiosta on paikalla? Herra Spaces. Joten hyvin lyhykästi myös teiltä kiitoksia, että tulitte paikalle. Ja varmasti olette kaikki paikalla sitten pää keskustelussa eli kuulemisessa. Määräaika tarkistuksilla valitettavasti siitä täytyy myös pitää kiinni. Eli 22. maaliskuuta, koska vastuuvaliokunnan aikataulu on mikä on. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustelu tarkistuksista tullaan käymään vasta sen jälkeen, kun tarkistukset on esitetty, jätetty. Valitan tätä, mutta Aikataulu on tällainen. Olen hyvin iloinen vuodessani antaa Rova Sartorille nyt puheenvuoron. Hän voi esitellä oman mietintönsä biosiilivalmisteista. Grazie Presidente. Eh, il, in questo momento in cui facciamo oggi queste considerazioni. Niin, tällä hetkellä me tarkastelemme mietintöluonnosta. luonnosta ja tässä vaiheessa olisi ehkä syytä kertoa valiokunnalle siitä työstä, jota toistaiseksi on tehty. Lausuntohan lähetettiin eri osastoille kolmas kolmatta. Ja minun luonnokseni siinä minun luonnoksessani tarkastellaan tietenkin ensinnäkin asetusta, jonka komissio on esittänyt. Siinä esitetään sääntelypuitteistoa. Sääntelypuitteistoa, joka koskee biosiidien käyttöä ja myyntiä. Sata tarkistusta on esitetty. Niiden tarkoitus on yksinkertaistaa, samoin kuin myös harmonisoida jäsenvaltioissa toteutettavia sääntöjä. Me haluamme tietenkin välttää päällekkäisyyttä. Meillähän on jo kemiallisista aineista säädöksiä. Tarkoitus on taata myös asianmukainen tieto kuluttajille. 28, 24, 34, 37 artikloissa muun muassa käsitellään näitä asioita. Niissä puhutaan, <clears throat> niitä on käsitelty yhdessä Envi-valiokunnan, ympäristövaliokunnan kanssa. Ne kohdat, jotka minä olen käsitellyt, menevät oikeastaan pidemmälle kuin ne tarkastukset, joita Envi-valiokunnan kanssa on käsitelty. Jotta voisin hiukan yksinkertaistaa täällä puitteistoa, niin me, tarkoitus on lyhentää pyyntöjen tarkennus- ja hyväksymismenettelyitä. 18 aina tarkistukseen 62 tarkastuksiin. Niissä tarkastellaan nimenomaan kustannusten ja aikarajojen, siis kustannusten vähentämistä ja aikarajojen lyhentämistä. Toinen tarkistuspaketti liittyy hallinnollisiin muutoksiin – Kyse on nimenomaan lupamenettelyistä. Niitä olisi suju- sujuvoitettava. Ja kolmas tarkastuspaketti liittyy muun muassa tietoihin, käsiksi pääsyyn ja menettelyihin niin, että voidaan luoda puitteet säännellä tällaisia free riders-ilmiön toteuttajia. Haluamme niin ikään hankkiutua eroon tiettyjen desinfektioaineiden umpimähkäisestä syrjimisestä. Viittaan tässä tarkistukseen 15. Haluamme myös määritellä vertailukelpoiset arviointimenettelyt näille aineille, erityisesti jos on jo olemassa tutkimusta kyseisistä aineista. Tarkoitus on myös Äh, saada aikaan parempi merkintäjärjestelmä, etiketöintijärjestelmä. Ja näissä merkinnöissä tulisi olla paremmin tietoa kuluttajille. Turvallisuustietojen äh, suhteen täytyy antaa sellaista tietoa, joka äh, on tarpeellista. Tarpeetonta tietoa ei pidä antaa. Ja kun on kyse identtisistä aineista, joissa on samat aineet, merkintöjen tulee tietysti olla samanlaiset. Myös vastavuoroinen tunnustaminen, vastavuoroisen tunnustamiseen liittyvät menettelyt tulisi sujuvoittaa. Tarkastukset 52 ja aina tarkastuksiin 59. Niissä käsitellään menettelyjä, joiden myötä voidaan parantaa tämänhetkisiä asetuksia. Viittaan erityisesti REACHiin ja haluamme standardeja, joiden myötä voimme välttää päällekkäisyyksiä. ehdotus sisältää myös muutamia markkinoille saattamiseen liittyviä säädöksiä. Haluamme yksinkertaistaa markkinoille pääsyä ja myyntiä. On muistettava, että <clears throat> monesti nimenomaan PK-yritykset hyötyisivät tällaisesta yksinkertaistamisesta. Ilma, ilmoitusmenettelyhän kuuluu jo REACH-asetukseen. Se on siis katsottu. Olen niin ikään pyrkinyt parantamaan kuluttajien suojaa antamalla kuluttajille parempaa tietoa. Meidän tulisi päästä eroon vuotuisista maksuista arviointivirastoille. Maksut tulisi suorittaa silloin, kun työkin suoritetaan. Eli tässä lyhyt yhteenveto erilaisista tarkistuksista, niin en, tiedä haluatteko poratua näihin yksityiskohtaisemmin. No, Kiitokset teille, Rova Sartori, tästä erittäin kattavasta kattavasta työstä. Tämä osoittaa myös, miten tärkeä tämä meidän sopimuksemme emi valiokunnan kanssa on vahvistetusta yhteistyöstä. Te keskitytty vahvasti niihin asioihin jo Envin kanssa, eli esimerkiksi markkinoille saattamisesta ja näin edelleen. Näiden asioiden täytyisi mennä ihan suoraan läpi täysistunnossa ja kenties molempien valiokuntien puheenjohtajan täytyy vielä käydä neuvotteluja, mutta olen ymmärtänyt, että teidän yhteistyönne vastuuvaliokunnan esittelijän kanssa on oikein loistavasti sujunnut. Ja tämä osoittaa, mitä tärkeää oli ensinnäkin luoda tämä vahvistettu yhteistyö tähän. Seuraavaksi varjoesittelijät Busoi ja Fox. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Herra Schwab. Herra Busoista aloitamme. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin onnitella Rova Sartoria hänen lausunto luonnoksestaan, joka on erittäin arvokassa. Lähinnä siksi, että biosidi asia on erittäin monimutkainen ja asian hoitaminen on kaikkea muuta kuin helppoa. Hän onnistui hienosti neuvottelemaan Envi-valiokunnan kanssa. Ensinnäkin toteaisin, että olen samaa mieltä hänen yleisen lähestymistapansa kanssa, joka heijastuu hänen lausuntoonsa – Tänne joitakin ajatuksia, joita pidän aivan erinomaisin hyviä, hyvinä. Haluan painottaa tässä tämän keskitetyn lupamenettelyn merkitystä, koska tämä parantaa koko prosessin tehokkuutta. Aion kuitenkin lisätä joitakin elementtejä tarkistusten kautta hänen lausuntoluonnoksensa. Uskon vahvasti, että meidän täytyy saada aikaan kunnan tasapaino ihmisten terveyden ympäristön suojan ja toisaalta yritysten kilpailukyvyn ylläpitämisen välille. Kyseessä on hyvin pieni joukko aineita loppujen lopuksi. Tutkimusta ja kehitystä täytyy tehdä, mutta toisaalta täytyy hieman lieventää kansallisten viranomaisten velvollisuutta tehdä tutkimuksia, kokeiluja biosidituotteiden suhteen. Pitäisi asettaa aikaraja, jonka sisällä viranomaisen täytyy tehdä riskiarvio tuotteen markkinoille tuomista silmällä pitäen. Lisäksi pitäisi vähentää byrokratiaa. Tämä on onnistuu siten, että tehtäisiin tarkistus nykyisen lupamenettelyyn siten, että menettelytä yksinkertaistettaisiin silloin, kun muutos on pieni, eikä millään tavalla lisää riskiä, joka kohdistuu ihmisten, taikka, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Toiseksi meillä on kommentti, jotka liittyvät äh, näiden tavaroiden ja aineiden merkintöjen osalta. Nähdäkseni, mikäli tietoa on liikaa, saattaa, että tieto hukkuu tähän paljouteen. Siksi pitäisi keskittyä tärkeimpään. Komission ehdotus menee hieman liian pitkälle ja tuo turhaa taakkaa teollisuudelle. Ilman, että kuluttajat tulee tästä mitään arvoa. Loppujen lopuksi kiinnittäisin huomenna vielä erityisöön velvollisuuteen – hoitaa kaikkien biosidiaineiden rekisteröintiin kun biosidiaineilla on käsitelty tavaroita tai jotain muuta. Kuluttajille kuitenkaan asiantuntija, joten en ymmärrä, mitä, miten tämä rekisteröinti tai lupamenettelynumero, millä tavalla auttaa kuluttajaa tekemään valintoja. Tekstin täytyy olla helposti luettava ja kaikin kattava. Lisäksi pitäisi pohtia mahdollisuutta laittaa etikettiin mukaan – niiden vaikuttavien aineiden <coughs> nimet, joita on käytetty, mutta yhteinen nimikkeistö täytyy tätä silmällä pitää laatia niin, että kuluttaja tietää, mistä on kyse. muuten kuluttajalla on pitkä luettelo aktiivisia aineita, jotka eivät hänelle merkitse mitään. Ja silloin tästä koko etiketistä tulee turha hyödytön. Niin on muitakin ajatuksia, mutta päätän puheenvuoroni tähän, koska nyt eh, ei vielä tarkastella tarkistuksia. Jälleen kerran haluaisin kuitenkin onnitella Roa Sartoria ja toivon, että loppujen lopuksi meillä on sitten hyvä yhteisymmärrys, joka valitsee sekä täällä meillä että Envivaliokunnassa. Thank you very much for your, um, your... Kiitokset kommenteistanne ja toivon, että te voitte osallistua myös tähän työryhmään, koska on erittäin tärkeää, että Rova Sartori saa hyvää taustatukea tuolla työryhmässä tältä ryhmältä, koska siellä tullaan käymään paljon mielipiteiden vaihtoa. Herra Fox. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää Rova Sartoria edistyksestä, jota on saavutettu tämän asian osalta ja lähes, äh, läheisestä yhteistyöstä varjoesittelijöiden samoin kuin ITRE ja ENVI-valiokunnan esittelijöiden kanssa. Hän on toiminut erittäin avoimesti. ECR on sitä mieltä, että tarkistukset kattavat lähestulkoon kaikki huolemme ja olemme oikein, mielellämme teemme yhdessä Rova Sartorin kanssa tarkistuksen, jolla parannetaan tätä keskuslupajärjestelmää niin, että useammat tuotteet pääsevät markkinoilla. Aiomme myös parantaa näitä tutkimus- ja kehitysmääräyksiä ja sekä joidenkin asioiden poistamista tämän asetuksen soveltamisalasta, koska ne on muualla katettu. Ja tämän lisäksi haluamme esittävällä tarkistuksen, jolla parannetaan merkintämenettelyjä. Kiitos. Herra Schwab seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin melkein kiittää kyllä esittelijä ja muistuttaa kaikkia siitä, että valiokunnassa on keskusteltu jo paljonkin kemiallisista aineista, niitä koskevista säännöistä. Vihreät ja sosialistit eivät ole aina mukana keskustelussa, joten keskustelun käyminen oli hieman vaikeaa ja tälläkin kertaa täältä puuttuu osa keskustelukumppaneista. Haluaisin kiittää Sartoria Kansanpuolue on hoitanut tehtävänsä. Minä itselläni ei ole mitään tarkistuksia takataskussani, ainakaan valmiina. Enkä niitä myöskään esittääkään, koska minun mielestäni ne eivät ole tarpeellisia, koska tässä on pyritty merkittävällä tavalla yksinkertaistamaan lupamenettelyiden rekisteröintiä. Rosartori on tässä suhteessa päässyt tavoitteeseen vahvempaan harmonisointiin sisämarkkinoiden kannalta. Ja hän on tarkastellut myöskin kansallista lupamenettelyä ja kansalliset toimijat ovat tässä olleet tämä määrävässä asemassa toistaiseksi. Nyt pyritään harmonisoimaan sitä Euroopan tasolla. Samalla myöskin kustannuksia pyritään pitämään mahdollisimman matalina kuluttajan kannalta. Tämä kaikki, mikä on tarpeellista ollut sääntelyn sääntelysilmä pitänyt tässä hoidettu kuntoon tässä mietinnössä. Ja silloin kun on kyse biosilituotteista ja kuluttajan suojasta, tämä on tietystikin hyvä tavoite. Ja minun mielestäni tämä mietintö on erittäin hyvä, joten loppujen lopuksi toivottavasti laaja konsensus syntyy tekstin taakse, koska se on aivan erinomainen. Kiitoksia. No niin, kaikki läsnä olevat jäsenet antavat varmasti oman panoksensa. sosiaalidemokraattista. ei ketään ole, Rova Gebhardtkaan ei ole paikalla tänä aamuna. Voisinko nyt pyytää eh, komission edustaja herra Speitiä kenties kommentoimaan lyhykäisesti, koska aika on vähän ihan alkuhuomiona vain nyt Rova Sartorin tarkistuksiin. Yeah, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Hanu, haluaisin heti alkuun kiittää edustajaa Sartoria rakentavasta mietinnöstä. Siinä on useita elementtejä, joista voimme olla tyytyväisiä. En nyt poraudu yksityiskohtiin, mutta tyydyn vain sanomaan, että eräät elementit liittyvät tutkimukseen ja kehitykseen, vertailukelpoisiin arvioihin ja tuotteiden arviointimetodeihin. Halutaan viitata olemassa olevaan tietoon, käyttää sitä hyväksi. Nämä miellyttävät meitä kovasti. Mitä tulee eh, etiketöintiin, me olemme aiemminkin sanoneet, että haluamme oikean tasapainon. Me olemme valmiit katselemaan tätä lähestymistapaa tasapainon löytämiseksi, mitä tulee biosiedien kestävään käyttöön. Kuten aiemmin olemme sanoneet, niin tämä on tärkeä teema. Se edellyttää lisätyötä, mutta me ehkäpä kyseenalaistaisimme tarkistuksen 28 tarkistuksen metodia. Se ei ole ehkä yhteen sopiva menettelyidemme kanssa, joten kannattaa perehtyä menettelytapoihin. Sitten hankalampia tarkistuksiakin on. Tietysti on ö, pyrkimyksiä lyhentää aika rajoja mutta toisaalta myöskin työtaakka lisääntyy. Meidän täytyy tarkastella yleistä ähm, työtaakkaa ja aikatauluja sen mukaan, jotta saamme kohtuullisen paketin, joka ei vaikeuta kenenkään elämää. Sitten äh, sellaiset tarkistukset liittyvät lupaa, menettelyyn, numeroihin, yksilöintikoodeihin, spesifiointikoodeihin. Täällä näyttää olevan aika paljon tavaraa, olisiko nyt jo menty liian pitkälle yksityiskohtiin? Saattaisiko tämä luoda enemmän byrokratiaa kuin vähentää sitä? Ja kyseenalaistaisimme myös tarkistuksen 24, joka mielestämme heikentää korvaavien aineiden osalta ympäristön suojelun. Sitten syy siihen, että me olimme ehdotuksessamme muuttaneet tämänhetkistä status quota oli se, että omien analyysiemme mukaan biosiilituotteita oli aika hankala arvioida elintarvikemateriaalien yhteydessä. Siksi me ihan vasiten toimimme näin. <clears throat> Kiitoksia kovasti. Okay. Well, thank you very much for... Kiitän teitä siitä, että erittäin hyvän rakentavan vastauksen annoitte meille. Anna vielä puheenvuoro Rova Sartorille. Ja vielä vahvistaisin tämän aikataulun. Ja voitte kertoa sitten vastauksesta sitä, mitä odotette. Tänään kuulimme teidän selvityksenne tarkistusten määräaikaikon 22. maaliskuuta. No, aikataulu on tiukka, mutta varjoesittelijät ovat varmaan tähän valmistautuneita. Sitten voimme tarkastella tarkistuksia uudestaan 7. huhtikuuta. Pitääkö sitä nyt vielä äänestääkin? näyttäisi siltä, että meidän täytyy äänestää ennen 8. huhtikuuta, jotta me voimme vastata vastuuvaliokunnan aikataulutukseen. Joten pelkäänpä, että emme voi käydä täällä kovinkaan pitkää keskustelua, mutta näyttäisi siltä, että varjoesittelijät ovat ihan hyvin tässä nyt mukana. Me voimme miettiä näitä tarkistuksia ja mahdollisia kompromisseja, joita haluatte esittää 7. huhtikuuta. Anna mielelläni teille puheenvuoron, jos haluatte vielä vetää langat yhteen ja kenties vastata varjoesittelijöiden tai komission edustajan huomautuksiin. Grazie Presidente, soltanto per ringraziare, prima di tutto lei perché... Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitän omalta puoleltanikin teitä panoksestanne siihen, että tässä nyt päästiin yhteisymmärrykseen Envin kanssa ja haluaisin kiittää myös emi valiokunnan kollegoja, jotka olivat tähdellisessä, tähdellisessä asemassa, jotta saimme tämän työn eteenpäin. Tämähän on luonnehtinut kaikkea, mitä olemme tehneet tämän asetuksen osalta. Haluaisin kiittää muita esittelijöitä ja varjoesittelijöitä, jotka ovat antaneet oman panoksensa tässä viimeisten kuukausien aikana. Tarkistuksia oli aivan liian paljon, jotta tässä saadaan mahdollisimman paljon kompromisseja aikaiseksi. yritän olla myös yhteydessä komission kanssa niin, että saisin heidät ymmärtämään meidän ajattelutapamme. Kiitokset teille, Rova Sartori, ja kiitos komission edustajalle. Ja me toivottavasti pääsemme nyt tyydyttävään lopputulokseen lausuntonne osalta. Ja sitten kova työ alkaa, kun käytte vielä jatkoneuvotteluja Envi-valiokunnan kanssa. Varjot esittelijät ovat varmaan takana ne tässä. Päätämme nyt tämän kohdan käsittelyn ja jatkamme kello 9.30, jolloin toivotan virallisesti tervetulleeksi jotkut vieraistamme, jotka ovat jo paikalla. Ja järjestelemme uudelleen vähän tässä näitä paikkoja. Ja meillä on erittäin mielenkiintoinen tutkimuksen esitys äh, täällä. Joten jatkamme kello 9.30 jolloin alkaa varsinainen esityslistamme kohta, eli kuuleminen. Uh, well, good morning everybody. Uh, I think we will, um, we'll make a start. No niin. Hyvää huomenta kaikille ja luulenpa, että aloitamme tämän aamuisen ohjelmamme. Ja tämähän liittyy sisämarkkinoihin Euroopan talousalueella Sveitsissä. Ensinnäkin kuulemme esityksen professori Kristina Toblerilta. Hän esittää meille tuollaisen kalvoesityksen. Tämä on ikään kuin taustaa keskustelullemme. Professori Tobler istuu täällä. Kenties voitte siirtää hänen nimikylttinsä sinne. Professori Tobler esittelee meille oman kertomuksensa ja sen jälkeen hän liittyy tähän asiantuntijapaneeliimme, joka istuu tuossa salin etuosassa kuulemista varten kello kymmeneltä, joten olen iloinen voidessani toivottaa tervetulleeksi myös tämän tärkeän mietinnön esittelijän, herra Rafal Trzakovskin. Tämä oli erittäin tärkeä mahdollisuus tämän viisivuotiskauden alussa valiokunnalle katsoa, missä ollaan nyt menossa työsuhteissamme tärkeiden kumppaneidemme ja naapureidemme kanssa sisämarkkinakysymyksessä ja saada kaikki osapuolet mukaan tähän prosessiin, jonka kautta halutaan ymmärtää prosessin kehitystä. Yksi tärkeimmistä tehtävistä valiokunnallamme ei ole pelkästään luoda uutta lainsäädäntöä, vaan tarkastella myös olemassa olevaa sisämarkkinalainsäädäntöä yksityiskohtaisesti arvioida, minkä osalta se toimii, minkä osalta ei toimi. Ja meillä on tässä muutamia töitä menossa juuri nyt. Yksi niistä liittyy julkishankintoihin, toinen pätevyyksien keskinäiseen tunnustamiseen. Ja olemme myös vahvasti mukana uuden lainsäädännön siirtämisessä osaksi kansallista lainsäädäntöä, kuten esimerkiksi palveludirektiivin osan ja osalta ja markkinoiden valvonnan osalta. Joten meillä on varsin huomattava esityslista valiokunnallemme. Osa tätä liittyy myös siihen, että me haluamme olla yhteyksissä kumppaneihimme Etä- ja Sveitsiin, mutta meillä on myös parlamentin jäsenten välisiä tapaamisia No, tässäpä nyt lyhyt johdanto minulta. Ensinnäkin tarkastelemme tätä äärimmäisen mielenkiintoista tutkimusta, jonka professori Kristin, Christian Tobler on valmistellut. Hän on Pääselin yliopiston professori. Hänellä on loistava, loistava kokemusta EU-lainsäädännöstä e ja Euroopan unionin lainsäädännön ja Sveitsin ja etaan lainsäädännön rajapinnoista, kohtauspinnoista. Suosittelen todellakin, että kaikki läsnäolijat tutustuvat tähän tutkimukseen. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Aion lyhykäisesti käydä läpi tämän briefaus-asiakirjan, joka teillä on edessänne. Asiakirja liittyy sisämarkkinoihin. Sisämarkkinat, kuten tiedätte, kattavat neljä vapautta henkilöiden, työntekijöiden pääoman, palveluiden niin edespäin. Vapaasta liikkuvuudesta on kyse ja kilpailulainsäädäntö on tässä kohtaa otettava huomioon. Kilpailulainsäädäntöhän ää, on läheisesti asia, joka läheisesti liittyy neljään vapauteen. Se, että halutaan lisätä tai laajentaa sisämarkkinoita e- EUn ulkopuolelle, tarkoittaa sitä, että, tai johtuu siitä, että on haluttu noudattaa samankaltaisia sääntöjä kolmansissa maissa kuin mitä Euroopan unionin sisällä sovelletaan. Ja tässä asiakirjassa me haluamme käsitellä toisaalta EFTA-maita ja toisaalta Sveitsiä. Seuraava dia. Tämän briefausasiakirjan tarkoitus on tarkastella sitä, kuinka sisämarkkinoita on laajennettu näihin kolmeen ö, ulkopuoliseen maahan. Ja olemme tarkastelleet kahta aivan erilaista integraation mallia. Olemme pyrkineet yksilöimään haasteita ja toisaalta olemme pyrkineet ö, pohtimaan, kuinka voimme parantaa ö, laajentuneiden sisämarkkinoiden toimintaa. Nämä kaksi mallia, joista puhumme, perustavat aivan erilaisiin, perustuvat aivan erilaisiin oikeuspuitteisiin. Ensinnäkin ETA-järjestelmä on monenvälinen oikeudellinen puitteisto. Se tarkoittaa sitä, että siinä on mukana useita kolmansia maita. Sitten on tämä kahdenvälinen sveitsiläinen malli, jossa on mukana vain yksi ulkopuolinen maa. Ja aika äh, is, silminpistävää on se, kuinka monta erillistä sopimusta ETA-sopimuksen sisällä on. Toki meillä on yksi suuri sopimus, siis etä, etäsopimus on vain yksi sopimus, mutta Sveitsin kanssa meillä on useita sopimuksia, 128 sopimusta, joka tietysti on haaste. Jos kohta näissä, sadassa, näissä sopimuksissa meillä on 20 sellaista, sopimusta, jotka luovat aivan uudenlaisen järjestelmän, mutta tämä on kuitenkin aivan erilainen tilanne. Ja kun tarkastelemme näiden sopimusten sisältöä, niin voidaan todeta, että meillä on aivan erilaisia, eri, eri as, eri tasoilla on laajennettu sisämarkkinalainsäädäntöä. Etan tasolla voidaan todeta yksinkertaisesti, että järjestelmä on lähes kaiken kattava. Se pitää sisällään lähes kaiken, mikä, minkä myös EU-lainsäädäntö sisältää. Neljä vapautta. Tiettyjä rajoja on, mutta kaikki neljä vapautta otetaan huomioon. Jos katsotaan kahdenvälistä järjestelmää Sveitsin kanssa, niin voidaan todeta, että se on aika valikoiva järjestelmä ja tämä on tärkeä asia pitää mielessään. Yhteisöjen tuomioistuin on myös tehnyt päätöksiä hiljattain oikeuskäytännössään tähän liittyen. Kun katsotaan neljää vapautta, niin voidaan todeta, että tuotteet, tavarat on katettu, mutta ei täysin. Kun ajatellaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta, siihen liittyy erityisen tärkeitä rajoituksia. Kyse on luonnollisista henkilöistä, tähänkin liittyy rajoja, raja, rajoituksia palveluiden vapaa liikkuvuus on äärimmäisen rajallista, erityisesti sen vuoksi, että meillä ei ole kaiken kattavaa sopimusta tästä asiasta. Eli meillä on suuria aukkoja, pääomaa ei ole katettuna ollenkaan. Joten jos tarkastelemme ihan näitä, näiden neljän perusvapauden periaatteita, niin ensinnäkin meillä on kahdenvälinen järjestelmä, joka on valikoiva järjestelmä. Se puuttuu tiettyihin asioihin ei, eikä tämä, näiden sopimusten ole tarkoitus olla millään tavalla kaiken kattavia, vaan olemme tietoisesti tehneet näitä valintoja. Meillä on rajoituksia paitsi sovellusalan suhteen, kun ajatellaan sisämarkkinoiden laajentumista, mutta on myös ajallisia rajoitteita. Jos katsotaan etäjärjestelmää, sitä voidaan pitää hyvin dynaamisena sopimuksena. Alunperinhän se perustuu lainsäädäntöön sellaisena kuin EUn lainsäädäntö oli, kun sopimus tehtiin, mutta sitä on jatkuvasti päivitetty ainakin sekundaarisen lainsäädännön tasolla. Se on erittäin dynaaminen ja jos sitten taas vertailun vuoksi katsotaan tätä kahdenvälistä sopimusta Sveitsin kanssa, niin voidaan todeta, että se on aika staattinen periaatteessa. Se, sekin perustuu Euroopan yhteisön lainsäädäntöön, joka oli voimassa silloin, kun sopimukset allekirjoitettiin. Sitä on tiettyyn, tietyissä rajoissa äh, <clears throat> päivitetty, koska tietyillä komiteoilla on ollut toimivaltoja päivittää äh, sopimusta ja joskus myös sopimuksessa itsessään edellytetään päivittämistä, mutta se on hyvin rajallista. Ja jos ajatellaan uusia jäsenvaltioita, siis EUn jäsenvaltioita, vuosien 2004 ja 2007 jäsenvaltioita, niin niihin liittyen voidaan todeta, että henkilöiden vapaata liikkuvuutta ei ulotettu automaattisesti näihin maihin ja oli ajallisia rajoituksia sen suhteen, miten järjestelmä sovellettiin näihin uusiin jäsenvaltioihin. Jos mennään yksi askel eteenpäin ja puhutaan siitä, millä tavalla nämä kolmannet maat ovat vaikuttaneet tähän lainsäädäntöön, sehän on tärkeä aspekti näiden maiden itsensä kannalta, niin voidaan todeta, miten erityisesti sekundääristä lainsäädäntöä sovelletaan. Kannattaa kysyä, kuka voi vaikuttaa lainsäädäntöön, kuka voi olla mukana muokkaamassa lainsäädäntöä, jos niitä ei päätöksiä voikaan tehdä. Ja kyse on lainsäädännöstä, josta sitten lopulta tulee sisämark- osa sisämarkkinoiden laajentamista. Etäsopimuksen osalta voidaan todeta, että e, ETA- ja EFTA-jäsenvaltioilla on ainakin jonkin verran vaikutusta, vaikutusmahdollisuuksia, voivat osallistua lainsäädäntöä, voivat olla läsnä keskusteluissa, voivat antaa mielipiteitään, esittää niitä, mutta jos katsotaan sitten tätä kahdenvälistä järjestelmää Sveitsin kanssa, niin se on äärimmäisen raja, rajallinen. Vain muutamissa tapauksissa ö, Sveitsillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon tai edes sen muokkaamiseen. Ja jos nyt mennään sitten itse substanssiin, sisämarkkinoiden substanssiin, mitä vapaa liikkuvuus tarkoittaa, niin voidaan todeta, että etäjärjestelmä on olennaisesti järjestelmä, joka perustuu homogeenisyyteen. Ajatuksena on se, että laki tarkoittaa kaikille samaa. Ja mutta tuomioistuin on valvonut tämän lainsäädännön täytäntöönpanoa. Se on ollut hyvin uskollinen tälle lainsäädännölle. Tässä kahdenvälisessä lainsäädännössä, jos katsotaan sopimuksia Sveitsin kanssa, niin oli aika vai... No minulla oli ehkäpä hankala löytää oikeita termejä. Voisin sanoa, että erilaiset määr- tulkinnat ovat mahdollisia. Löydätte tästä yksityiskohtia, yks- yksityiskohtaisempaa tietoa raportistamme. Sellainen tendenssi on nähtävissä, että meillä on erilaisia järjestelmiä, kuten jo sanoin, ja tuomioistuin on todennut, että kyse ei ole täysimittaisesta sisämarkkinalainsäädännöstä, vaan kyseessä on pikemminkin sektoraalinen lähestymistapa, ja tämä aiheuttaa tulkintaongelmia. Ja tässä kohtaa saattaa tapahtua niin, että on tiettyjä lakeja, jotka liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen, mutta ne eivät tarkoita samaa asiaa EU-lainsäädännön sisällä kuin kahdenvälisen lainsäädännön sisällä vaikka säädökset näyttävät ö, aivan samankaltaisilta. Hiukan häiritsevää oikeudellisen turvan kannalta on se, että tietyt tärkeät seikat ovat jääneet täysin avoimiksi. Niistä on keskusteltu, debatoitu, mutta ei päätöksiä ei ole tehty vielä. Esimerkiksi sellainen tärkeä sisämarkkinakysymys kuin, että mitä vapaa liikkuminen oikein tarkoittaa. Tarkoittaako se sitä, että kansallisuuden perusteella ei saa syrjää? Tarkoittaako se sitä, että täytyy kunnioittaa tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Me emme oikein tiedä, mitä se tarkoittaa palveluiden vastaanottajien kannalta. Onko näillä oikeus päästä markkinoille vai onko niillä oikeus vain olla läsnä muissa jäsenvaltioissa ja vastaanottaa palveluita? Emme tiedä. Tästä ei ole oikeuskäytäntöä, joten on paljon vielä avoimia asioita. Kun ajatellaan sitten näiden kahden järjestelmän hallinnointia, josta nyt puhumme, niin voitte raportista lukea, että mitä tulee etäsopimukseen, hallinnointi on melko kömpelöä tietyiltä osin, mutta verraten voidaan sanoa, jos verrataan sitä kahdenväliseen järjestelmään, niin ei se niin kömpelöä ole, eikä niin mutkikasta. Tietyissä kohdissa voidaan sanoa, että nyt on ongelmia, on ollut vaikeuksia, aikatauluissa, kun sekundaarista lainsäädäntöä on hyväksytty, mutta kun katsotaan kahdenvälistä lainsäädäntöä, niin raportissa tehdään sen johtopäätös, että se on äärimmäisen mutkikas. Puhun tässä nyt tietenkin, kaikki pitää asettaa kontekstiin. Meillä on niin monia erilaisia yksittäisiä sopimuksia. Ei, meillä ei ole kovinkaan monia kokouksia, joissa voimme keskustella. Emme, meillä ei ole kauheasti minkälaista vuoropuhelua, joten kommunikaatioita voitaisiin parantaa, kun pyritään hyväksymään liitteitä lakeihin, niin sekin vie pitkän aikaa, joten näiden sopimusten hallinnointi on suhteellisen mutkikasta ja hankalaa. Sitten valvonta ja valvonnan noudattamisen valvominen. Jos otetaan etäjärjestelmä, niin yksinkertaisesti voidaan sanoa, että EU-lainsäädännön normaalit elementit tulevat kyseeseen tässäkin. Meillä on kaksi, kahden pilarin järjestelmä. Meillä on EUn puolelta on komissio, meillä on EFTA-tuomioistuin, EYn tuomioistuin, kaikki toimii oikein hyvin. Järjestelmä periaatteessa on hyvinkin tehokas. Mutta kun ajatellaan kahdenvälistä lakia, niin ei voida todellakaan sanoa, että se olisi tehokas. No, se toimii aivan eri tavalla. Meillä ei ole yhteistä noudattamisen valvontajärjestelmää. Molemmat osapuolet itse pitävät huolen noudattamisesta. EUn puolella valvonnan noudattaminen, noudattamisen valvominen on vahvaa. EUn kannalta kahdenvälinen sopimus on osa EU-lainsäädäntöä, mutta Sveitsin kannalta asia on hiukan erilainen, johtuen siitä, että kun Sveitsi ei ole jäsenvaltio, se ei voi käyttää esimerkiksi ennakkopäätösratkaisuja hyväkseen. Se ei voi pyytää Euroopan yhteisöjen tuomioistuilta ennakkopäätöstä tietyistä artikloista, joita sopimuksessa on, joten tilanne on epätasainen, epätasainen tasapuolinen. Ja tähän liittyy tietysti sellainen riski, että tietyt asiat saattavat jäädä avoimeksi, vallitsee erilaisia tulkintoja. Sitten johtopäätökset. Menen tässä nopeasti läpi eri kohtia. Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että etan puolella voidaan todeta, että ETA-maat ovat todella osa sisämarkkinoita. ETA on olennainen aito osa sisämarkkinoita. Järjestelmä toimii hyvin, se kattaa vapaan liikkuvuuden ja siihen liittyy tiettyjä lisäpolitiikkoja, jotka täydentävät perinteisiä vapaaseen liikkuvuuteen liittyviä oikeuksia. Tässä on aika kaiken kattava. Jos sitten ajatellaan Sveitsiä ja kahdenvälistä lainsäädäntöä, se on todellakin valikoiva järjestelmä. Raportissa sanotaan, että Sveitsi on yhä enemmän ja enemmän integroitunut. Toki näin on. Yhä useammat alat ovat mukana sopimuksessa, mutta edelleenkin tämä on hyvin rajallista ja näin on tarkoituskin. Se on myös monimutkainen, useita eri sopimuksia, niiden hallinnointi on jokseenkin haastavaa. Ja raportissa todetaan myös, että Sveitsi saattaa olla haluton ottamaan kontolleen kaikkia niitä politiikkoja, jotka kuuluvat EUn järjestelmään. No suositukset. Löydätte raportista suosituksia. Etan osalta niitä on aika vähän. Minä olen itse luetellut tässä neljä, muun muassa komission tiedottaminen lainsäädäntöehdotuksista. No, varmasti joka tapauksessa näin tapahtuisi ilman mitään erityistä suositustakin. Toiseksi e EU ja EFTA, ETA- ja EFTA-maiden parempi syvällisempi mukanaolo päätöksenteossa, sehän on tärkeää. Ja sitten ETA sopimuksen päivittäminen, tämähän mainitsin jo aikaisemmin, sekin on tärkeä tehtävä, tärkeä suositus. Se ei ole niin helppoa kuin sekundaarisen lainsäädännön päivittäminen. No sitten jos puhutaan kahdenvälisestä lainsäädännöstä, niin raportissa on paljon enemmän suosituksia. No loogistahan tämä on, koska järjestelmä on paljon monimutkaisempi ja valikoivampi. Tästä voidaan huomata, että ensimmäinen raportissa mainittu seikka on se, että halut, pitäisi luoda poliittista tahtoa ja tietoisuutta yhteistyöstä ja siitä, että suhteita tulee intensifioida. Tehän tiedätte, että Sveitsi on ylpeä omasta demokraattisesta järjestelmää. Meillä on kansanäänestyksiä, jo, jotka ovat meille tärkeitä. Ne eivät aina helpota asioita, mutta tilanne on sellainen, että hallitus yksin ei voi sanoa, että nyt mennään eteenpäin tällä tai tuolla alalla. Täytyy ensin vakuuttaa ihmiset asian tärkeydestä, joten poliittisen tahdon luominen on ehkä yksi tärkeimmistä tehtävistämme. Muita suosituksia. Ensinnäkin useampia kokouksia täytyy järjestää. Sveitsi tulisi ottaa mukaan päätöksentekoon, tulisi luoda yhteisiä täytäntöönpanon valvontajärjestelmiä. Tämähän on erittäin tärkeä tehtävä, mutta ei helppo suinkaan. Näinpä pääsenkin tämän lyhyen esitykseni loppuun. Tämä ei niinkään liittynyt raportin sisältöön, vaan meidän tärkeimpiin johtopäätöksiimme. Kiitoksia. Kiitokset teille, professori Tobler. Oli erittäin hyödyllistä kuulla teidän tiivistelmänne tästä raportista. Todella ehdottaisin, että kaikki tutustuisitte siihen – tässä toitte esille joitakin hyvinkin tärkeitä selviä asioita, joista on mahdollisuus keskustella nyt myöhemmin tässä asiantuntijapaneelissa. Näinhän ei aina ole välttämättä. Olen iloinen, että olette tällaista tekemässä. Itse kuulemistilaisuus alkaa virallisesti kello kymmeneltä, joten kenties parlamentin jäsenkollegani haluaisivat nyt vielä reagoida tähän teidän esitykseen, ja ehkä esittelijäkin haluaa jotain todeta. No, te voitte myöhemmin antaa oman näkemyksen, mutta onko jollain erityiskysymyksiä professori Taublerille e- ennen kuin menemme itse kuulemistilaisuuteen? Haluaisimme kenties äh, kuulla teitä myös itse tässä kuulemistilaisuudessa. Herra Schwab, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ette, selvä. Yksi mielenkiintoinen seikka, ainakin minulle tässä. No, tässä nyt on vielä muutama hetki, koska haluan aloittaa tasan kello 10. Täällä on niin Sveitsin televisio kuin parlamentin oma televisiokin paikalla ja tämähän lähetetään internetin kautta, joten aloitamme tasan kymmeneltä. Teidän lausenne päätöksenteon muotoilusta on merkittävä meidän kannaltamme. Tässä kuulemisessahan me jo osittain tavallaan hyväksymme osan tänne, koska tämä on meidän roolimme. Minun kaltaisilleni ihmisille, joilla nyt jotka eivät ole nyt olleet vahvasti mukana eh, ETA ja Sveitsi eh, sisämarkkinakumppaneiden kanssa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Yksi seikka, jonka toit esille, toit esille on kaikkien näiden suhteiden todellinen hallinnointi, joka saattaa joskus olla hyvinkin eh, kömpelöä ja raskasta. Oletteko sitä mieltä, että olisi kenties mahdollisuuksia löytää sellainen malli, jonka, joka voitaisiin hyväksyä Sveitsin perinteessä, demokratian perinteessä, jonkinlainen puitesopimus, joka yksinkertaistaisi yksityiskohtaisen työn hallinnointia Ymmärsin, että te puhuitte tässä perusperiaatteista, mutta se, että sisämarkkinat kehittyvät ja ne ovat dynaamiset, valtavasti tapahtuu muutoksia koko ajan ja näin ollen täytyy löytää parempi tapa hallinnoida näitä muutoksia. Hyvin paljon on puhuttu mahdollisesta tulevasta puitesopimuksesta. Sen perusteella, mitä löydät lehdistä, tietystikin maanen lähettiläs paremmin voi vastata kysymykseen kuin minä, mutta sen perusteella, mitä virallisista asiakirjoista ja lehdistä olen voinut lukea, vaikuttaa siltä, että Sveitsin puolella on kyllä kiinnostusta, joka kohdistuu puitesopimukseen, kunhan vain silloin on kyse pelkästään asioiden hallinnoinnista. Kuitenkin EU-puolella on ilmaistu, että puitesopimuksen pitäisi myöskin muuttaa järjestelmää perustavanlaatuisemmalla tavalla. Esimerkiksi yhteiset komiteat yhdistettäisiin yhdeksi tai helpommin hallinnoitavaksi yhteiskomiteaksi. Tähän tarvittaisiin enemmän dynamiikkaa, halutaan luoda dynaaminen, dynaaminen järjestelmä ja tämä väijämättä tuo mukana muutoksia. Sveitsin hallitus on ilmaissut, että tämä olisi erittäin vaikea asia meidän kannaltamme, koska tämä ei olisi yhdenmukainen meidän pyrkimyksemme kanssa säilyttää suvereenisuutemme, itsemääräysoikeutemme ja oikeutemme päättää, missä määrin haluamme tulla mukaan. olen tietenkin tarkastanut asioita vain yliopistotasolta Norsun luutornista käsin. Mutta kun olen tarkastellut sitä, mitä puitesopimuksia saadaan aikaan, olen pyrkinyt pohtimaan sitä kummankin osapuolen kannalta. Suhtaudun hieman kriittisesti siihen, voidaanko löydä, löytää yhteistä pohjaa tällaiselle lähitulevaisuudessa ainakaan. Uh, Herra Schwab, Teillä on kaksi minuuttia ennen kuin lähetys täältä alkaa. Kaksi minuuttia siis on täytettävä tavalla toisella. Puuttuakseni siihen, mitä te juuri totesitte, niin ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä erittäin selkeästä asiakirjasta. Tässä on pohdittu niitä ongelmia, joita ilmenee suhteessa etan ja toisaalta Sveitsin välillä – Hyvin paljon on ollut tietämättömyyttä myöskin eri säännöistä. Tämä on yksi ongelma. Olisin sitten teille kysymyksen. Te viittasitte yleisellä tasolla asioista ja totesitte, että on olemassa vaaroja, mutta ette menneet niihin yksityiskohtaisella tasolla. Ja kuitenkin eh, todettiin, että on vaarana, että asioita tulkitaan eri tavalla eri osapuolten tasolla. Voisitteko hieman kuulemisen aluksi viimeistäänkin lyhyesti kertoa näistä vaaroista ja voitaisiinko näitä vaaroja tai ongelmia ratkaista puitesopimuksessa? Niin, sanoin jo, että on erilaisia tulkintoja. En nyt ehdi tässä menemään yksityiskohtiin, mutta ehkäpä tämä Cassis de Dijon periaatteen tulkinta tai siitä tehtävät päätökset on aiheuttanut ongelmia. Free Trade Agreement of 1970. Niin, vuonna 1972 meillä oli pitkälti samankaltaisia säädöksiä kuin Euroopan unionin lainsäädännössä on, mutta tulkinta on erilainen. Cassis de Dijon ja ei tulkita samalla tavalla Sveitsissä kuin EU:ssa, joten sen tarkoitus ei ole ihan sama. Tämä on aika ilmiselvä esimerkki merkki tulkintaongelmista ja muitakin on syistä, joihin jo lyhyesti viittasin, mutta aikaa on tässä todella vähän, joten haluan olla kurinalainen, kuten puheenjohtaja tässä antoi ymmärtää, että pitäisi olla, niin en tämän pidempään vastaa. Well, on mahdollista myös tätä keskustelua jatkaa myöhemmin asiantuntijapaneelissa. Ja olemme erittäin iloisia siitä myös, että Sveitsin suurlähettiläs on paikalla. Esittelen hänet hieman myöhemmin. Haluaisin vielä kiittää Robert Hobleria suuresti siitä, että hän laati tämän raportin ja esitteli sen. Nyt voitte siirtyä tuonne asiantuntijaryhmään ja haluaisin myös varapuheenjohtaja Jarita Korholan toivottaa tervetulleeksi. Nyt päätän tämän osion kokouksesta ja nyt saumattomasti sitten voimmekin siirtyä tästä kuulemistilaisuuteen. Teillä kaikilla pitäisi olla asiakirjat kuulemista varten. Jaoimme nämä CV-puhujista, samoin muutamien puheiden kopiot ja esityslistan. Haluaisin lämpimästi ja virallisesti toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi asiantuntijamme, Euroopan parlamentin jäsenet ja vieraat. Ja myöskin verkon kautta tätä katsovat henkilöt. Te olette täällä Euroopan parlamentin sisämarkkinavaliokunnassa, jossa käsittelemme sisämarkkinoita Euroopan talousalueella ja Sveitsissä sisämarkkinoiden tämänhetkistä tilaa ja tulevia haasteita. Tämä valiokunta on vastuussa sisämarkkina- ja kuluttaja-asioista ja niiden valvonnasta ja myös siitä, että se arvioi tämänhetkisiä sääntöjä. Olemme myös vahvasti sitoutuneita yhteistyöhön tärkeiden kumppaneidemme kanssa Euroopan talousalueella ja Sveitsissä. Mielenkiintoista on se, että jos tarkastellaan esimerkiksi sisämarkkinatulostaulukon tilastoja, jossa Euroopan talousalueen jäsenvaltiot on asetettu parhausjärjestykseen, niin silloin Norjassa on kaikista korkein sisämarkkinoiden lainsäädännön transpositiotaso. Jotkut jäsenvaltiot aina kyselevät, että onko heidän maansa parempi kuin muut, mutta itse asiassa se on Euroopan unionin ulkoma, ulkopuolinen valtio, eli Norja, joka kaikista parhaiten on hoitanut tämän lainsäädäntöasian. Valiokunta oli nyt sitä mieltä, että nyt olisi oikein hyvä pyytää tästä asiasta tutkimus, ja olemme erittäin iloisia, että meidän kollegamme on esittelijänä tässä tärkeässä mietinnössä Minä johdan tätä valiokuntaa, mutta pyytäisin nyt esittelijää avaamaan tämän kuulemistilaisuuden ja esittelemään joitakin mietintönsä tärkeitä kohtia. Anna mielelläni nyt puheenvuoron herra Saskovskille. Olkaa hyvä. Start with a few words. Haluaisin aluksi sanoa muutaman sanan sen kiittääkseni kaikkia, jotka ovat tulleet tänne kuulemiseen. Kiitos asiantuntijoille, erityisesti professori Toblerille hänen erinomaisesta työstään, joka on mahdollistanut sen, että olen voinut laatia tämän työasiakirjani ja myöhemmin laadin sitten mietintöni hyvinkin pikapuolin. Muutama sana sisällöstä. Ensinnäkin haluan selventää joitakin seikkoja. Me olemme päättäneet laatia ensin työasiakirjan, jotta voimme paremmin sen avulla keskustella ajankohtaisista aiheista. Tietystikin tämä on vasta hyvin alustava asiakirja, joka auttaa nostamaan esiin joitakin merkittäviä ongelmia ja herättämään keskustelua. Loppujen lopuksi laadimme sitten mietinnön. Ensin mietintöluonnoksen kuulemisen jälkeen, koska totta kai Haluamme pureutua syvällisemminkin joihinkin seikkoihin yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja haluamme olla varmoja siitä, että saamme mahdollisimman paljon tietoa asioista ennen kuin pistämme mitään mustaa valkoiselle. Ajatuksena mietinnön laatimisen taustalla oli ensinnäkin ottaa kumppanit mukaan keskusteluun. Tämä oli tärkeää. Emme halunneet osoittaa sormella ketään tai saarnata kenellekään, vaan katsoimme, että Kyseessä on erittäin tärkeä asia sisämarkkinoiden kannalta. Meidän täytyy ensinnäkin voida kertoa, mikä nyt nykytilanne on, ja sitten vasta tämän jälkeen antaa joitakin suosituksia, sitten siis kun tiedetään, missä mennään. Keskustelu täytyy käydä mielekkäällä tavalla. Euroopan parlamentissa ja eri etävaltuuskunnissa on kyllä hyvinkin paljon asiantuntemusta ja kokemusta, mutta ajatuksena oli tuoda tämä keskustelu lakia säätävään valiokuntaan niin, että mukana myöskin niitä ihmisiä, jotka eivät päivittäin paini näiden ongelmien kanssa, vaan haluttiin hieman kokonaisvaltaisempi mielikuva siitä, mikä tilanne on, ja otettiin mukaan myöskin muita maita, jotka ovat mukana etäalueella sisämarkkinoilla. Hyvin usein on käyty erinäisiä kuulemisia, lähettiläitä on ollut mukana, sekä Sveitsin ja Norjan lähettilässä. Ja myöskin kansallisia parlamentaarikkoja on kuultu ja tietysti myöskin komission edustajia EFTAn sihteeristä on kuultu. Ne ovat arvokkaita tilaisuuksia. Mutta sitten kun laitetaan työasiakirjan, niin usein työasiakirja ei heijastele asianmukaisella tavalla eri tasapainoseikkoja tai kaikkia osatekijöitä, jotka liittyvät asiaan. Nyt puhumme sisämarkkinoista, emme siis koko tämän suhteen rakenteesta, emmekä yksityiskohtaiselle tasolle myöskään mene pohtimaan niitä seikkoja, jotka ovat tärkeitä tässä suhteessa. Tietystikin tässä mietinnössä me sitten pyrimme hieman korjaamaan tätä puutetta tai näitä puutteita, joita on usein ollut työasiakirjoissa. Aikaa on kohtuullisen vähän ja uusien sääntöjen mukaan meidän täytyy myöskin laskea joka ikinen sana. Teksti ei voi olla liian pitkä. Siksi tekstin täytyy olla lyhyt ja ytimekäs, koska meillä on tämä tekstin pituutta rajoittava sääntö nyt keskitymme lähinnä suosituksiin. Uskon, että niitä voidaan esittää hyvinkin suuri joukko. Haluan nyt ottaa esiin ehkä kaikkein tärkeimmän seikan. Eli meidän täytyy käyttää tilaisuutta hyväksemme keskustellaksemme emme pelkästään nykytilanteesta, vaan myöskin niistä vaikeuksista, joita tässä valiokunnassa on törmät, joihin tässä valiokunnassa on törmätty esimerkiksi tavarapaketin ja kuluttajansuojan osalta. Hienoa, että paikalla on lähettiläitä nähdäkseni myöskin Norjan parlamentin jäseniä on paikalla, ellei nyt erehdy. Tämä on hienoa. Silloin kun halutaan puhua osapuolten kanssa, niin on hienoa, että voidaan keskustella myöskin kansallisten parlamentaarikkojen kanssa, ei pelkästään jäsenvaiden parlamentaarikkojen, vaan myöskin etäalueen parlamentaarikkojen kanssa. Olen kuullut ja oppinut paljon näistä keskusteluista. Tämä on ollut hienoa yhteistyötä. Tärkein asia on minkä olen oppinut, on se, että sana dynaaminen saattaa olla hyvin kielteinen sana, kun puhutaan suhteesta EUn ja muiden maiden kanssa. Aina hoetaan, että suhteen pitää olla dynaaminen, mutta tämä voidaan tulkita sellaisella tavalla, että tässä pyritään jollakin tavalla puuttumaan Sveitsin itsemääräämisoikeuteen. Emme tähän tietenkään millään tavalla pyri. Suhteen luonne on hieman hankala Sveitsin kansa voi suverenilla tavalla päättää asioistaan ja tätä me kunnioitamme täysin heidän itsemääräämisoikeuttaan. Emme halua millään tavalla syyttää tai osoittaa sormilla ketään, vaan pikemminkin tarkastella mitä ongelmia, joita on olemassa. Mitä suosituksiin tulee? Ensinnäkin kuvaamme jolla lyhyesti tätä järjestelmää. Tietystikään tämä ei ole läheskään niin hieno esittely kuin professori Toblerin näkemys asiasta mutta sitten lyhyen esittelyn jälkeen mennään suoraan suosituksiin. Ja jotakin suosituksia todellakin voi tehdä. Esimerkiksi kun tarkastellaan etävaltioita. Herää kysymys esimerkiksi ne ilmoitusmenettelyn, ilmoitusmenettelyn kysyvät ongelmat. ja näiden ilmoitusmenettelyiden tekeminen muodoseksi yhteistyömuodoksi ja asiakirjojen lähettäminen kansalliselle parlamenteille, myöskin etämaiden parlamenteille – Lissabonin sopimuksessahan pyritään tuomaan EU lähemmäksi kansallisia parlamentteja. Tästäkin voidaan puhua, antaa suosituksia. Ja sitten etäalueen relevanttius. Joidenkin maiden suhteen suhde on erinomainen, suorastaan täydellinen, mutta jossakin suhteessa parannuksia voidaan vielä tehdä. Kun tarkastellaan EUn ja Sveitsin välisiä suhteita, tämä suhde on hyvin paljon monimutkaisempi kuin joidenkin muiden kanssa valitseva suhde. Ja tässä voidaan nostaa esiin tiettyjä kysymyksiä. Voidaan tietenkin tarkastaa asioita ruohonjuuritasolla hyvin pragmaattisestikin ja tarkastella, miten voidaan statuskuota parantaa. Voidaan esimerkiksi pyytää, että Sveitsin kollegat olisivat ehkä hieman läheisemmin mukana ja sitoutuneempia yhteistyössä. Ja voidaan, voidaan myöskin parantaa näiden yhteiskomiteoiden välistä yhteistyötä ja vaihtaa Nämä eivät mene kovinkaan pitkälle vielä. mutta Sitten voidaan olla paljon kunnianhimoisempiakin tavoitteissa, esimerkiksi palveluita koskevien sopimusten allekirjoittaminen. Voidaan myöskin pohtia tätä kuuluisaa kysymystä, eli voitaisiinko laatia puitesopimus vai menisikö tämä liian pitkälle? Nyt meidän kannattaa tutustua ensin ongelmiin ja järjestelmiin puolin ja toisin. Tämä on erittäin mielenkiintoista keskustelua minulle. Minä olen itse ollut lähinnä institutionaalisten kysymysten ja perussopimuskysymysten parissa työssä, mutta nyt kun puhutaan suhteusperiaatteesta ja käsi de Dijon periaatteesta, on erittäin mielenkiintoista ei teitä minulle. And, um, and... Kiitokset Rafael tästä johdannostasi. Toivon, että teistä kaikista tuntuu siltä, että olette olleet oikein hyvin yhteyksissä Rafalin kanssa. Me haluamme todella laajalaisen kunnianhimoisen mietinnön, koska tämä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun valiokuntamme tästä aiheesta tekee mietinnön. Ennen itse kuulemista haluaisin muutamia teknisiä seikkoja vielä tuoda esille. Tämä kuuleminen menee verkkoon Joten pyytäisin, että käyttäisitte mikrofonia, joka on vasemmalla puolella, ne muuten kamera kohdentaa linssinsä vasemmalla puolella istuvan naapurinne. Aikataulu on hyvin tiukka. Johdantapuheenvuorot ovat 10 minuutin pituisia. Euroopan parlamentin jäseninä olemme aina tottuneita tässä taistelemaan kellon kanssa, joten tulemme käyttämään tuota kelloa ja sen näette myös siinä paikallanne, istuessanne, edessänne. Kuulemistilaisuus on rakennettu seuraavalla tavalla. Meillä on neljä esitystä, jotka liittyvät äh, tavaroiden ja palveluiden vapaaseen liikkuvuuteen. Tämän jälkeen kollegat voivat esittää kysymyksiä ja sitten panelistit voivat vastata joihinkin niistä. Tämän jälkeen kuulemme esityksiä julkishankinnoista ja kuluttajan suojasta, molemmista asiantuntijaesitykset. Ja tämän jälkeen meillä on paneelikeskustelu, jossa professori Tobler on paikalla, samoin suurlähettiläs De Vatville, jonka aikaisemmin jo tuossa esittelin, niin- ja myös tohtori Entner Koch ja muutamia muutamat muutkin asiantuntijat voivat silloin tuoda näkemyksensä esille. Voimme käsitellä hieman laajemmin poliittisia kysymyksiä. Aloitetaanpa sitten tuotteiden ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta. Esittelen hyvin lyhykäisesti tässä alussa neljä puhujaamme ja pyydän heitä vuorotellen pitämään esityksensä. Ensin meillä on rouva Trin Ratman, joka on Brysselin mm, Brysselissä johtajana Norjan yritys äh, konfederaation toimistossa Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi Norjan parlamentin kollegat. He pari päivää sitten olivat puhumassa täällä toisessa valiokunnassa. Olette erittäin tervetulleita. Tämän jälkeen meillä on myös professori tohtori Kristin Kadus Geneven yliopistosta. Hän tulee puhumaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Hän unohdin sanoa, että Rova Radman tulee puhumaan palveludirektiivin täytäntöönpanosta. Tämän jälkeen meillä on sitten herra Per Nestande, joka oikein hyvin tunnetaan täällä valiokunnassamme, koska hän aikaisemmin oli sihteeristömme arvokas jäsen ja hän on ollut tekemässä useita tärkeitä asioita täällä. Hän on tällä hetkellä ö, kauppa- ja teollisuusministeriön varajohtajana Oslossa. Ja hän tulee kertomaan asiantuntijuudestaan sitten täällä. Ja sitten lopuksi meillä on vielä herra Claude Wild, joka on eh, Sveitsin EU-lähetystön varajohtaja ja hän tulee puhumaan tästä Cassista Dijon periaatteesta, johon eh, tohtori Tobler aikaisemmin viittasi. Ensin Rova Radman neljä minuuttia. Hyvät naiset ja herrat, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset, kaikki kutsuvieraat. Olen iloinen siitä, että annatte minulle mahdollisuuden esitellä palveludirektiivin täytäntöönpanoa. Norjan yritys Konfederaatio on iloinen Euroopan parlamentin aloitteesta arvioida sisämarkkinadirektiivi täytäntöönpanoa etämaissa ja Sveitsissä. Etäsopimus on erittäin tärkeä Norjan yrityksille ja se on ollut todellinen moottori talouskasvussa Yli 15 vuoden ajan etäsopimus on varmistanut Norjan osallistumisen sisämarkkinoihin ja sopimus on osoittautunut erittäin hyvin suunnitelluksi. Norja on pärjännyt keskimääräistä paremmin sisämarkkinatulostaulukossa. Direktiivin täytäntöönpano ja siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä on tapahtunut ajanmukaisesti, mutta viimeisin tulostaulukko osoittaa, että että rikkomusmenettelyt Norjaa vastaan ovat kasvaneet 33 prosentilla. Tämä on todella valitettavaa. Norja on erittäin sitoutunut neljän vapauden toteuttamiseen – minimi täytäntöönpano samoin kuin lisä kansalliset vaatimukset pitävät yllä tai lisäävät turhaa taakkaa yrityksille ja kansalaisille, vaikka vapaa liikkuvuus on ollut kaiken ytimessä. Palveludirektiivi johti laajaan keskusteluun maassamme. Palveludirektiivin todellinen siirtäminen osaksi kansallista lainsäädäntöä tapahtui ajoissa. Norja on hyväksynyt horisontaalisen lainsäädännön puite lainsäädännöksi, joka kattaa direktiivin kattamat alueet. Tähän mennessä on tehty vain muutamia vaadittavia muutoksia. Vain neljä muutosta on tehty olemassa olevaan alakohtaiseen erityislainsäädäntöön. Norja on osallistunut komission tämänhetkiseen arviointiprosessiin kansallisista vaatimuksista, jotka liittyvät kansallisiin alakohtaisiin erityislainsäädäntöön. Artikla 15 mukaisesti palveludirektiivistä on laadittu raportti, jossa käsitellään niitä vaatimuksia, jotka on siir- poistettuja vaatimuksia, joita on pidetty pidetty johdonmukaisena direktiivin kanssa. Ja tämä raportti on toimitettu Norjan viranomaisten taholta komissiolle. Norjassa 73 luvan, luvat, luvanalaista järjestelmää on otettu mukaan tähän raporttiin ja ne on arvioitu. Nämä velvoitteet kattavat laajan kirjon erilaisia palveluja. Verrattuna joihinkin muihin jäsenvaltioihin 73 raportoitua lupajärjestelmää on varsin alhainen määrä. Suurin Kaikista tärkeimmät tulokset näistä menettelyistä tuloksena on se, että tietoisuus eri viranomaisten keskuudessa direktiivin vaatimuksista on lisääntyminen. Sitten tämä tärkeä yhden luukun portaali. Tämä on erittäin tärkeä. Tämä mahdollistaa esimerkiksi sähköisten hakulomakkeiden täyttämisen joissain tapauksissa. Tämänhetkinen tilanne on sellainen, että eh, se ei ole vielä tyydyttävä. On sanottu, että tästä pitäisi tulla yhden luukun yhteyspiste, jossa PK-yritykset hyvin nopeasti voivat saada tietoa, eh, esittää hakemuksia ja saada päätöksiä tai vastauksia. Kuitenkin tällä hetkellä portaali ei täytä aiottua tarkoitusta. Tähän mennessä kokonaistietoa on saatavissa vain vähän englanniksi. Ja englanniksi on vaikea myös tässä navigoida, koska tieto on hajantunut hyvin epäjärjestelmällisesti. Tämän lisäksi vain joitakin lomekkeita on saatavilla englanniksi ja niitä ei voi kaikkia täyttää ja toimittaa sähköisesti niin kuin palveludirektiivissä vaaditaan. Tässä vaiheessa yhteispiste hyvin rajoitetusti helpottaa Norjan markkinoille pääsyä ulkomaisten toimijoiden taholta. Sähköisten menettelyjen käyttöönotto on erittäin tärkeää eritoten pk-yrityksille. Tällä hetkellä ponnistellaan kovasti, jotta tästä yhteyspisteestä tulisi sellainen väline, joka sen on tarkoitus olla direktiivin mukaisesti. Toisen sukupolven Altin portaali on tarkoitus saada valmiiksi 2011. Me uskomme, että Altinin valmiiksi saattamiseksi pitäisi, valmiiksi saattamiselle pitäisi asettaa todella tiukka aikaraja. Tämänhetkinen tavoite ei ole riittävän kunnianhimoinen palveludirektiivissä on erilaisia määräyksiä, jotka liittyvät lupajärjestelmiin. Jo näiden ei, pitäisi, näiden lupajärjestelmien ei pitäisi olla esimerkiksi maantieteellisesti rajoittavia tai liian monimutkaisia. Norjan puitelainsäädännössä ja asetuksessa ei ole mitään määräyksiä, jotka vaatisivat, että nämä määräykset olisivat selviä, objektiivisia ja julkisesti saatavilla ennen itse hakuprosessia. Artiklan 13 mukaisesti palvelun tuottajan pitäisi automaattisesti saada lupa, jos määräaika, jota pidetään järkevänä, ei täyty, kun vastausta odotetaan. Tässä tuloksena on se, että meillä on kaksi norjalaista lainsäädäntöä, joita on muutettu niin, että ne vastaisivat palveludirektiivin määräyksiin. Me pelkäämme, että nämä lisäykset alakohtaisiin erityislainsäädäntöön saattavat muuttua säännöksi ja tämä sitten tulee johtamaan siihen, että artiklaa 13 ei asianmukaisesti panna täytäntöön. Palveludirektiivi vaatii, että kansalliset hallitukset takaavat pääsyn markkinoille. Norjassa tämä oikeus on mukana puitelainsäädännössä, mutta hallituksen velvollisuutta varmistaa markkinoille pääsyä ei ole tekstissä erikseen mainittu. Norjan lainsäädännössä myös luetteloidaan niitä vaatimuksia, joista viranomaiset voivat edelleen pitää kiinni. Tässä palveludirektiivissä on myös useita määräyksiä yhteistyöstä hallitusten välillä. Tässä on kysymys esimerkiksi tiedon ja asiantuntijoiden vaihdosta Norjan lainsäädännöstä ja määräyksistä. Kuitenkaan määräyksiä virkamiesten vaihdosta ei ole mukana tässä. Me uskomme, että tällainen vaihto-ohjelma olisi erittäin hyödyllinen kaikille, koska se helpottaisi tiedon ja kokemuksen vaihtoa, parantaisi verkostojen luomista ja rajat ylittäviä yhteyksiä. Me uskomme myös, että tällainen järjestelmä lisäisi keskinäistä luottamusta ja luottamusta muiden järjestelmiin. Tämä myös auttaisi levittämään tietoa Euroopan talousaluesopimuksesta. Me uskomme, että Norjalla on taloudellisia, teknisiä ja inhimillisiä voimavaroja pärjätäkseen paremmin ja varmatakseen, varmistaakseen direktiivin hyvän ja laadukkaan täytäntöönpanon. Me uskomme, että kansallisten viranomaisten pitäisi olla kunnianhimoisempia, jotta saavutettaisiin mahdollisimman hyvä direktiivin täytäntöönpanotaso. Me uskomme, että esimerkiksi yhden, yhteyspisteen määräysten pitäisi nopeasti vastata standardeja. Tässä on erilaisia ö, seikkoja, jotka liittyvät Euroopan unionin asetusten täytäntöönpanoon. Me uskomme, että Euroopan unionin ja kansallisten hallitusten täytyy lisätä ponnistelujaan kommunikoidakseen ja tiedottaakseen ulkomaisille yrityksille, erityisesti PK-yrityksille, niistä eduista ja mahdollisuuksista, joita palveludirektiivi tuo mukanaan. Norjassa on yksi erityispiirre. Poliittinen keskustelu EU-lainsäädännöstä käydään pitkän sen jälkeen, pitkälti sen jälkeen, kun EU-ssa päätökset on tehty jo. Tämä liittyy vahvasti siihen, että meidän parlamenttimme ei saa tietoa samaan aikaan kuin muut kansalliset parlamentit sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi me tuemme herra Saskovskin kommenttia siitä, tästä asiasta Norjan parlamentin ja ETA- ja EFTA-maiden parlamenttia pitäisi saada tietolainsäädännöstä samaan aikaan kuin kansallisten parlamenttien. Tämä helpottaisi ja nopeuttaisi sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa Norjassa. Haluamme lopuksi vielä toistaa arvostuksemme siitä, että ETA sopimukselle on, sopimukseen on kiinnitetty huomiota Euroopan parlamentissa, eritoten sisämarkkinavaliokunnassa. Sopimuksen tiedonpuutesopimuksesta saattaa johtaa esteisiin eri yrityksille EU-jäsenvaltioissa. Haluamme taas, että EU-kansalaiset ja yritykset voivat todella täysin hyödyntää sisämarkkinoita. EU-instituutioilla on erittäin tärkeä rooli, kun halutaan luoda enemmän ymmärtämystä sisämarkkinoihin ja sen hyödyistä. Tämän vuoksi etäsopimuksen tietoisuuden lisääminen Euroopan unionin instituutioissa on avainasemassa, jos halutaan poistaa erilaisia esteitä sisämarkkinoiden toimivuudelta. Kiitoksia. Uh, uh, Kiitokset Rova Radman tästä erittäin kattavasta ja hyvästä esityksestä palveludirektiivistä Norjassa jotkut näistä seikoista eivät välttämättä ole kaikille meitä kuuleville henkilöille täällä nyt niinkään selviä, mutta asiantuntijathan ovat hyvin tutustuneet näihin. Palveludirektiivin transpositiosta käydään, järjestetään 27. huhtikuuta parlamentin eri parlamenttien jäsenten välinen kokous. Ja tästä tullaan lähettämään kutsu kaikille, joten Norjan parlamentin jäsenet ovat myös velvo- tervetulleita antamaan oman panoksensa tälle prosessille. Olen pahoillani, että unohdin komission edustajan herra Honoffin toivottaa tervetulleeksi. Hän tulee olemaan myös paneelissa mukana. Ja tietysti Lissabonin sopimuksen mukaisesti myös komissiolla on virallinen velvoite lähettää lähettää lainsäädäntö kaikille kansallisille parlamenteille, mutta en kyllä näe mitään näistä esteitä sille, mikseikö sisämarkkinalainsäädäntö lähetettäisiin myös samaan aikaan etä- ja EFTA-maiden parlamenteille. Tämä oli oikein hyvä alku tälle kuulemistilaisuudelle. Sitten siirrymme keskustelemaan henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta ja annan puheenvuoron professori Kadusille. Kiitoksia arvon kuulijat henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus allekirjoitettiin vuonna 1999. Se on tullut voimaan nyt kahdeksan vuotta sitten ja sen tarkoitus on saada aikaan vapaa, henkilöiden vapaa liikkuvuus vähän vähältä niin, että sopimusosapuolet pikkuhiljaa lisäävät EUn ja Sveitsin välillä henkilöiden vapaata liikkuvuutta. Tämän sopimuksen yksi erityispiirre on se, että tässä ei oteta EUn akiita välttämättä sellaisenaan mukaan. Kuitenkin säädökset ovat lähes samanlaiset kahdenvälisessä sopimuksessa. Sopimus luo oikeuden, joka on samanlainen kuin ne oikeudet, joita löytyy EU-ssa sovellettavissa säädöksissä niin oikeudenkäytännössä, oikeudenkäytössä kuin lainsäädännössäkin, joten tämä on siis vuodelta 1999. Järjestelmä on otettu käyttöön niin, että pikkuhiljaa sopimusta mukautetaan, mutta ei automaattisesti. On olemassa mekanismi, nimittäin tällainen sekakomitea, joka koostuu sopimusosapuolten edustajista. Se säännöllisesti voi, sillä on toimivaltoja muuttaa sopimuksen tiettyjä liitteitä, muun muassa liitteitä kaksi ja kolme, jotka liittyvät toisaalta sosiaaliturvaan ja toisaalta tutkintojen vastavuoroisen tunnustamiseen. Jos me haluamme soveltaa tekstin leipä tekstiä ja toisaalta liitteitä, niin meidän täytyy neuvotella koko tekstistä, koko sopimuksesta EUn neuvotteluosapuolten kanssa. Tämä on siis tällainen sekasopimus. Tämä aiheuttaa tiettyjä ongelmia meille. Tulemme niistä keskustelemaan ja keskustelemme niistä myös työasiakirjassamme, jonka olemme laatineet. Joten tämä on todellakin staattinen sopimus, sen muuttaminen on mahdollista, mutta rajallisella tavalla. Joten tämä sopimus perustuu säädökseen, joka on olemassa perustamissopimuksessa, mutta jota on sopeutettu kahdenväliseen järjestelmään Sveitsin kanssa. Me noudatamme toki lainsäädännön vastaavuusperiaatetta. Tämä sopimus, joka koskee henkilöiden vapaata liikkuvuutta, sen tarkoitus on antaa ihmisille mahdollisuus oleskella, tehdä palkkatyötä tai tehdä työtä riippumattomana ammatinharjoittajana. Ja sitten siihen liittyy myös palveluosio. Se on osio, jota on vähemmän kehitetty tämän kahdenvälisen sopimuksen puitteissa koska pyrimme vapauttamaan palveluita vain lyhyeksi ajaksi, eli ei yli 90 päivän pituiseksi ajaksi. Tämä sopimusosio on toinen vapaan liikkuvuuden osio. Se ei liity niinkään henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen. Joten Meillä on siis säädöksiä, jotka liittyvät palveluiden tarjoajiin ja toisaalta palveluiden vastaanottajiin. Jos ajatellaan palveluiden tarjoajia, näillä on oikeus tarjota palveluita toisen sopimusosapuolen maaperällä ja oleskella tällä alueella. Tämä on siis aivan klassinen säädöksen soveltamiskeino. Mitä tulee sitten ja sopimus mahdollistaa sen, että paitsi oikeuden, luonnolliset henkilöt, myös moraaliset henkilöt, taikka siis juridiset henkilöt, voivat tarjota palveluita. Helmikuussahan tänä vuonna Euroopan unionin tuomioistuin on todennut, että tietyissä muissa tapauksissa näiden kahden henkilöiden välillä tehdään ero, erityisesti kun on kyse vaikkapa kiinteistöjen hankinnasta. Aiemminhan tällainen äh, oikeushenkilöys ei ollut käsite, joka otettiin huomioon äh, näissä yhteyksissä. Mitä tulee siis palveluiden vapaaseen tarjoamiseen, äh, Kyse on siis, tähän liittyy myös lähetettyihin työntekijöihin liittyvät säädökset. Artiklassa 21 annetaan sopimusosapuolille toimivalta hyväksyä lainsäädäntöä, joka liittyy lähetettyjen työntekijöiden tilanteeseen. Meillähän on EU-ssa direktiivi vuodelta 1996, joka liittyy samaan asiaan. Eli sopimusosapuolet voivat so- hyväksyä lainsäädäntöä, joka noudattelee tätä direktiiviä. Tarkoitus on siis vähentää muun muassa palkkadumppauksen tai sosiaalisen dumppauksen riskiä. Ja erilaisia toimia, lisätoimia on hyväksytty. Nämä lisätoimet ovat kolmenlaisia. Ensinnäkin työsopimusten laajeneminen, toisaalta minimi palkkasäädösten säädöksiin liittyvät. Ja sitten meillä on laki, liittovaltion laki, joka liittyy sekin muun muassa lomiin, lepoaikoihin, palkkoihin ja niin edespäin. Joten lähetettyjä työntekijöitä varten meillä on säädös, joka velvoittaa työntekijän ennen kuin työrupeama alkaa, velvoittaa tekemään kyseiset sopimukset henkilön kanssa. Noudatetaan myös niin sanottua kahdeksan päivän sopimusta. Työntekijän täytyy kahdeksan päivän sisällä ilmoittaa ilmoittaa näistä ehdoista työntekijälle. meillä on siis sääntö, joka voidaan, jota voidaan pitää rajoituksena palveluiden vapaalle liikkuvuudelle. Mutta täytyy kuitenkin ottaa huomioon tämän toimen tavoite. Onko se perusteltu? Onko niin, että sosiaalisen dumppauksen tai palkkadumppauksen vaara oikeuttaa tällaisen säännön. Toinen seikka, johon täytyisi kiinnittää huomiota, on seuraava. Tulisi pohtia, ovatko toimet oikeasuhteisia. No, kysymys on edelleenkin avoin, mitään päätöstä ei ole tehty, ei oikeus, oikeuskäytännönkään suhteen, mutta vaikka kyse olisikin rajoituksesta, niin kyllä tämä peruste vaikuttaa ihan kohtuulliselta ja järkevältä, kun ajatellaan vaikkapa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Ja, tiet, ja kun puhutaan oikeasuhteisuudesta, onko tämä kahdeksan päivää liian ö, tiukka sääntö? No joka tapauksessa täytyy muistaa, että komissio on laatinut vuonna 2007 asiakirjan, jossa todetaan, että jossa puhutaan esteistä palveluiden vapaalle liikkuvuudelle, ja siinä todetaan, että myös jäsenvaltioiden sisällä ongelmia on, joten Tämä on kuuma peruna, mutta se on kuuma peruna kaikkialla, ei ainoastaan Sveitsissä, vaan myös kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Joten kysymys ei, kysymystä ei ole vielä lopullisesti ratkaistu. Ja paneelissahan me voimme vielä keskustella käytännön kysymyksistä, muun muassa siitä, voitaisiinko tätä kahdeksan päivän sääntöä lyhentää. Toinen ongelma, josta on niin ikään keskusteltu, on varovaisuusperiaate. Tämä tarkoittaa sitä, että sääntöjä täytyy soveltaa tasapuolisella tavalla Sveitsissä. Sitten kannattaa kiinnittää huomiota palvelun vastaanottajan problematiikkaan. Tällaisia ongelmiahan on myös Euroopan unionissa. Sveitsissä tuomioistuimet ovat puuttuneet kysymykseen, mutta mm, on syytä kiinnittää huomiota siihen, että säädökset, jotka liittyvät palvelun vastaanottajan asemaan ja oikeuksiin Sveitsissä ovat erilaisia kuin Euroopan unionissa. Voimme porata yksityiskohtiin myöhemmin ja ottaa huomioon tietysti, että kuinka paljon meillä on aikaa, mutta halusin vain äm, kertoa teille muutamia johtopäätöksiämme. Tämän, tämä ä, äh, sopimuksen puitteissa ä, äh, Sopimuksen sisältämä palveluiden vapaa liikkuvuus, siihen liittyvät säädökset ovat paljon rajoittuneemmat kuin Euroopan unionissa ä, äh, ja myös ovat rajoittavampia kuin henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevat säädökset sopimusta on myös ollut hankalampi täytäntöönpanna. Ja sanoisin vielä seuraavan asian. Kaikkein suurin ongelma, jonka olemme todenneet sopimuksen täytäntöönpanemisessa, ei oikeastaan välttämättä liity niinkään sopimuksen sisältöön, vaan siihen metodiin, jolla sitä on toteutettu. Sopimuksen sovellusala on se, josta meidän kannattaa vielä todellakin keskustella. Kiitoksia. Uh, Kiitokset teille, professori Kadus, erittäin selvästä uh, esityksestä, eritoten meille, jotka emme ole juristeja. Kiitoksia myös siitä, että identifioitte joitakin näistä tärkeistä asioista, kuten työntekijöiden lähettäminen. Olet aivan oikeassa. Tämä ei ole pelkästään ETA-kysymys, vaan tämä on erittäin tärkeä kysymys tällä hetkellä myös täällä Euroopan unionissa. Ja uusi komission jäsen, herra Andres, tulee tätä myös käsittelemään. Seuraavaksi minulla on ilo toivottaa tervetulleeksi ja antaa puheenvuoro herra Per Nestandelle. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, on oikein mukavaa olla tässä valiokunnassa jälleen kerran ja on oikein mukavaa, että kutsuitte minut. Niin minähän siis teen työtä kauppa- ja teollisuusministeriössä Norjassa. Se on vastuussa sisämarkkinapolitiikan koordinaatiosta ja erityisesti palveluiden vapaaseen liittyvyyteen, li- liikkuvuuteen liittyvistä asioista. Haluaisin kiittää IMKO-valiokunta ja esittelijää siitä, että te olette laatineet tämän ö, oma-aloite ö, mietinnön, joka on omiaan lisäämään tietoisuutta Euroopan unionista ja sisämarkkinoista. Meidän tarkoituksemme on tänään keskustella nimenomaan vapaasta liikkuvuudesta. Haluaisin esittää teille kolme avainviestiä. Ensinnäkin sisämarkkinat ovat erittäin tärkeät Norjalle. EUhan on Norjan kaikkein tärkein kauppakumppani, 70 prosenttia tuonnista tulee EUsta ja 80 prosenttia viennistä päätyy sinne. Toiseksi tämä tuote- tai tavarapaketti varmasti myötä vaikuttaa tehokkaampiin markkinoihin, erityisesti kun halutaan mm, vahvistaa yhtenäisiä yhteyspisteitä, vahvistaa sisä, sisämarkkinoiden valvontaa. Kolmanneksi Norjassa me ymmärrämme, kuinka tärkeä tämä paketti on, mutta meidän täytyy myös kunnioittaa kansallisia lainsäädäntöprosesseja ja siksi paketin täytäntöönpano vie vielä aikaa. Mutta meidän tarkoituksemme on täytäntöönpano se täydellisesti ennemmin tai myöhemmin. Se tarkoittaa sitä, että me tulemme omaksumaan oikeudellisia muutoksia ja hallinnollisia muutoksia samanaikaisesti. Mehän olemme keskustelleet tästä paketista komission virkamiesten ryhmässä ja myös e- ETA- ja EFTA-maat osallistuvat siihen. On erittäin tärkeää, että mekin olemme mukana varhaisvaiheessa, jotta ymmärrämme, mitä paketti pitää sisällään. Mitä tulee Meillähän järjestettiin kansanäänestys tai julkinen kuuleminen mm, tästä tuotepaketista. Oli tarkoitus, että kaikkien edut otettaisiin huomioon. Suurin osa sidosryhmistä suhtautuvat myönteisesti tähän ehdotukseen ja Tämän viestin saatoimme välittää myös neuvostolle ja parlamentille. Vuonna 2007 ad hoc ministereiden välinen. Niin, puheenjohtaja sanoi, että tässä puhuja puhuu aika nopeasti, tulkella saattaa olla ongelmia. Voisitteko ehkä äh, hidastaa tahtia hiukan? Ja voitte ehkä puhua myös lähemmäksi mik- mikro- lähempänä mikrofonia. Um. Niin, vuonna 2007 Norjassa asetettiin ad hoc ministereiden välinen työryhmä, jonka, jonka tarkoitus oli helpottaa tiedonvaihtoa ja pitää huoli siitä, että pakettia ymmärretään hallinnonkin sisällä. Sen jälkeen, kun paketti hyväksyttiin, ministeriö alkoi valmistella tarpeellisia ja välttämättömiä oikeudellisia muutoksia. Tarkoitus on laatia kaksi lakia – näistä kahdesta laista on ministereiden työryhmässä laadittu konsultaatioasiakirja, joka on jaettu 8. helmikuuta tänä vuonna. Konsultaatiokausi oli kolme kuukautta. Sen jälkeen, kun konsultaatio on saatu päätökseen, me tulemme nyt analysoimaan tuloksia ja esitämme ne e, Norjan parlamentille. Toivottavasti lait voivat tulla voimaan viimeistään vuonna 2011. Kuten sanoin, tarkoitus on täytäntöönpanna sekä uusia hallinnollisia järjestelmiä että uusia lakeja samanaikaisesti. Yhtä aikaa kansallisen täytäntöönpanoprosessin kanssa me myös työstämme uutta EU-ETA-sopimusta. Kuten jo sanoin, me uskomme, että uudet säännöt tulevat myötävaikuttamaan sisämarkkinoiden parempaan toimintaan ja turvallisempiin tuotteisiin. Tarkoitus on myös vahvistaa markkinoiden valvontaa. Norjassa aiomme laatia ministeri ministeriöiden sisäisen markkinoiden valvontajärjestelmän. Tarkoitus on varmistaa se, että markkinoiden valvontaa ja niihin liittyviä kriteereitä kunnioitetaan. Me tulemme jatkuvasti jatkossakin myös raportoimaan koordinaatioryhmälle. Tämänhetkisessä konsultaatiossa me pyysimme näkemyksiä siitä, tulisiko ohjelmien olla horisontaalisia vai alakohtaisia vai niiden yhdistelmiä. Me olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että markkinoita valvotaan. Olemme kuitenkin tietoisia siitä, että jokaisen maan täytyy kantaa vast, osa vastuusta niin, että markkinoiden valvonta toteutuu. Uskoakseni IMKOkin voi esittää roolia, se voi rohkaista jäsenvaltioita toimimaan näin. On oikein mukavaa, jos myös Tämän tuotepaketin avulla voimme myötävaikuttaa sisämarkkinoiden rakentamiseen. Euroopan komissio tällä hetkellä pyrkii vahvistamaan eurooppalaista standardointijärjestelmää. Me tuemme tätä tavoitetta ja seuraamme kiinnostuneina keskusteluita uudesta paketista, jota komissio tällä hetkellä valmistelee. Koska me emme ole EUn jäsenvaltio, joskus meidän täytyy noudattaa vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Ehkäpä voin mainita teille pari esimerkkiä, joista jo aiemmat puhujat puhuivat. Asetuksethan, asetuksiahan usein ähm, hyväksytään, jotta voidaan varmistaa yhtenäiset sää, säännöt ja toi, yhtenäinen toiminta. Kuitenkin ähm, EFTA, EA-maille direktiivit ja asetukset ovat e- eri asemassa. Meidän täytyy myös täytäntöönpanna omia kansallisia lainsäädäntöjämme ja joskus on mahdotonta varmistaa se, että kaikki asetukset tulevat voimaan yhtä aikaa sekä EU-ssa että etä- ja ehtomaissa. Tässä nimenomaisessa tapauksessa me tiedämme myös, että kun komissio on ehdottanut tuotepakettia, sitä tässä parlamentissa sitä muutettiin merkittävällä tavalla. Meidän täytyy järjestää, siis erilaiset keskusteluryhmät eivät välttämättä aina ole avoimia meille ja siksi meidän täytyy tutkia lopullisia tekstejä hyvinkin ja tarkkaan, jotta voimme ymmärtää jokaisen sen ulottuvuuden ennen kuin ryhdymme täytäntöön panemaan tekstejä omassa maissamme. Myös tietoisuus on erittäin tärkeää. Tietyt, ö, tietyillä norjalaisilla yrityksillä on edelleenkin teknisiä kaupanesteitä esteitä, koska eivät välttämättä tunne sisämarkkinoita. Siksi on erittäin tärkeää tiedottaa EU-ETA-sopimuksesta. Ja on erittäin mukavaa, että solvit ja muut ongelmien ratkaisumekanismit ovat olemassa. Niillä voidaan avittaa yrityksiämme. On myös erittäin tärkeää jatkaa läheistä yhteistyötä komission ja EFTAn valvontaviranomaisen kanssa, jotta voidaan varmistaa uusien sääntöjen yhtenäinen täytäntöönpano. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että EU-maat eivät ole osa tulliliittoa. Meillä on ulkoiset rajavalvonnat. Tarkoitus on estää muun muassa se, että vaarallisia tuotteita kolmansista maista tulee sisämarkkinoille ne maat, joita ei päästetä EUn sisälle, niitä ei pitäisi päästä myöskään EFTA-maihin. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että kaikki toimivaltaiset viranomaiset tekevät yhteistyötä tällä alalla. Johtopäätös. Haluaisin korostaa, painottaa ja alleviivata sitä, että tämä tuotepaketti on antanut meille hyvän mahdollisuuden lisätä tietoisuutta avainkysymyksistä, jotka liittyvät ähm, tuotteiden vapaaseen liikkuvuuteen niin hallinnon kuin muidenkin sidosryhmien parissa. Norja haluaa täytäntöönpanna tämän tuotepaketin kansalliseen lainsäädäntöön niin pian kuin mahdollista. Me olemme sitoutuneet ottamaan lisäaskelta, jotta voimme saattaa paitsi nämä säädökset osaksi omaa lainsäädäntöämme, mutta että voimme myös toteuttaa käytännön muutokset. Odotan innolla esittelijän mietintöluonnosta ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia huomiosta. Kiitokset teille, herra Nestande ja puutuitte muutamiin sellaisiin asioihin, jotka ovat hyvinkin esillä esityslistallamme tällä hetkellä ja näin ollen jälleen yksi, lisä, yksi syy lisätä yhteyksiämme mm, esimerkiksi standardisointi ja tavarapaketin osalta. Esittelijä pyysi minua pyytämään anteeksi teiltä, koska hänet on kutsuttu pienen haastatteluun Sveitsin televisioon juuri, mutta hän aikoo kyllä palata paikalle ja tulemme sitten kertomaan, mistä täällä on puhuttu. Seuraavaksi siirrymme kuulemaan herra Claude Wiltsia. Hän on Sveitsin EU-edustuston parajohtaja. Hän tulee puhumaan meille tärkeästä lainsäädännöllisestä kehityksestä EU ja Sveitsin välillä tämän erittäin kuuluisen Cassis de Dijon-periaatteen puitteissa. Jopa ei-juristit, kuten minä, olemme kuulleet tästä. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Tämän kuulemistilaisuuden yhteydessä haluaisin ensinnäkin kiittää siitä, että Sveitsin päätös ottaa yksipuolisesti käyttöön Cassis de Dijon periaatteen toisuuslistalle. Tämä mahdollistaa sen, että voimme osoittaa Sveitsin olevan kumppani, joka stimuloi unionin sisämarkkinoita, eikä se ole suinkaan pistämässä kapuloita rattaisiin eu sisämarkkinoiden toiminnassa päinvastoin. 12. kesäkuuta 2009 parlamentti Sveitsissä päätti yksipuolisesti ottaa de Dijonin osaksi lainsäädäntöä, liittovaltion lainsäädäntöä. Tällä poistetaan teknisiä kaupan esteitä. Tämä lakimuutos mahdollistaa sen, että suurin osa tavaroista, jotka ovat laillisesti kaupan EU-ssa tai etämaissa, voi vapaasti olla kaupan myöskin Sveitsissä ilman, että mitään valvontaa harjoitetaan. Ehtona näiden tuotteille, tuotteiden markkinoille pidolle on se, että ne eivät saa jotain mitään kansanterveysriskejä, silloin kun on kyse ihmisten terveydestä, kuluttajien suojasta tai ympäristöriskeistä. Näin ollen ne tuotteet, joille ei olemassa EU-tasolla harmonisointia sääntöjä, tai jotka eivät ole katettuna kahdenvälisessä sopimuksessa, voivat tulla markkinoille Sveitsissä kosmeetti, kosmetiikka-ala, tekstiiliala, vaatetusala ja huonekalut kuuluvat tähän luetteloon. Elintarvikkeiden osalta lakimuutos mahdollistaa sen, että voidaan yksipuolisesti nyt ottaa Sveitsissä käyttöön käsity Dijon periaate sillä ehdolla, että liittovaltion terveysvirasto ei vastusta. Silloin kun elintarvikkeet on tuotettu unioniin taikka jonkin etämaan teknisten sääntöjen mukaan. Tuotteet voivat päästä markkinoille. Vain pieni osa tuotteita, noin kaksi parikymmentä, on jätetty pois tästä luettelosta, näiden tavaroiden luettelosta, jotka voivat vapaasti liikkua Sveitsin alueella, olla siellä kaupan. Sveitsin päätös osoittaa, kuinka Sveitsi on pyrkinyt poistamaan teknisiä kaupan esteitä Sveitsin ja unionin väliltä. Tämä suosii tuotteiden tuonnista EUn suunnalta Sveitsiin. Se mahdollistaa niin ikään kilpailun edistämisen Sveitsissä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajahinnat Sveitsissä laskevat kilpailun myötä. Sveitsin hallituksen kasvupolitiikassa nimenomaan matalat hinnat ovat olleet tärkeänä tavoitteena. Hintojen laskujen lisäksi voidaan tietystikin aivan legitiimisti esittää kysymys kaupalliselta kannalta, miksi Sveitsi teki tämän yksipuolisen päätöksen päästää Euroopan unionin tavarat markkinoille käsity Dijon periaatteen mukaisesti. Yleisesti ottaen, niin kuin aina, tällainen avaaminen suoritetaan aina vastavuoroisesti. Siksi herää kysymys, miksi Sveitsi tämän yksipuolisen päätöksen teki. Tähän voidaan vastata kahdella tavalla. Ensinnäkin Sveitsi on perinteisesti kannattanut tällaista avoimuuspolitiikkaa, ja se on erittäin sitoutunut kauppapolitiikkaan ja kaupanesterin poistamisen unionin suunnalla. Ja toiseksi Sveitsillä oli tarkoituksena myöskin, ja tämä on tärkeää, loppujen lopuksi neuvotella vapaakauppasopimus EUn kanssa maataloustuotteiden osalta Näitä neuvotteluita on valmisteltu jo lukuisen vuosien ajan ja konkreettisesti todenteella neuvottelut on käyty marraskuusta 28 lähtien. Muuttamalla yksipuolisesti lainsäädäntöä ja poistamalla kaupan tekniset esteet, Sveitsi ikään kuin ennakoi jo täysimittaista ja vastavuoroista kaupan avaamista EUn suuntaan sekä harmonisoidulla että ei-harmonisoidulla maataussektori Elintarvike kaupassa. On itsestään selvää, että Sveitsi odottaa vasta peluriltaan Euroopan unionilta esteetäntä pääsyä Euroopan unionin markkinoille maataloustuotteiden osalta. Näin, näiden neuvottelujen tuloksena nyt käydään. Etenkin kun Euroopan unioni voi nyt jo hyötyä tällaisesta oikeutetusta pääsystä Sveitsin markkinoille yksipuolisen päätöksen myötä. Luo laki, jolla käsity Dijon periaatteita on mukaan Sveitsin lainsäädäntöön astuneen voimaan vielä vuoden 2010 aikana. Sveitsi odottaa vastavuoroista markkinoille pääsyä myöskin ei-harmonisoidulla elintarvikealalla. Komissio ei valitettavasti ole vielä tähän suostunut. Tämä on erittäin harmittavaa Sveitsin kannalta, varsinkin kun tarkastetaan tätä kahta kumppania ja sitä, että toinen on yksipuolisesti ottanut pois kaikki kaupan esteet. Ja tarkoituksena loppujen lopuksi vapaa pääsy puolin ja toisin on ikävää, että toinen osapuoli ei tähän suostunut. Mikäli unioni ei tähän suostu, saattaa olla, että Sveitsi pohtii uudelleen päätöstään ja sen järkevyyttä. Loppujen lopuksi syötön kannalta olisi erittäin tärkeää poistaa kaikki kaupan esteet, olipa sitten kyse tarif- tariffiesteistä tai muista kuin tariffiesteistä, tai olipa kyse harmonisoidusta tai ei-harmonisoidusta alasta. Koko elintarviketuotantoketju täytyy saada mukaan tällaiseen vapaa kauppasopimukseen. Loppujen lopuksi toteaisin, että maataloustuotteiden ja teollisten tuotteiden kaupan osalta täytyisi saada vastavuoron järjestely aikaan kummankin osapuolen välille. Tämä sopimus mahdollistaisi sen, jos nyt neuvotellaan. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja. Lopuksi toteaisin, että painottaisin sitä, että avaamalla markkinansa muuttamalla lakia Sveitsi on osoittanut, kuinka se haluaa auttaa vapaakauppaa käsity Dijon periaatteenkin avulla. Ja kuten totesin, tämä yksipuolinen päätös, joka Sveitsissä on tehty, osoittaa, että Sveitsi ei suinkaan ole pistämässä kapuloita sisämarkkinoiden ratasten väliin, vaan päinvastoin. Omalla tavallaan Sveitsi auttaa laajentamaan ja vahvistamaan EUn sisämarkkinoiden toimintaa. Kiitoksia. Well, thank you very much for an extremely clear... Kiitoksia tästä erittäin selvästä esityksestä tärkeästä poliittisesta kehityskulusta, josta aikaisemmin ei ole keskusteltu, joten oli erittäin hyödyllistä kuulla tästä ja oli hyvä kuulla teidän näkemyksenne asiasta. Varmasti tulemme tarttumaan joihinkin näistä kysymyksistä, joita suuntasit Euroopan unionille ja komissiolle kun myöhemmin käymme keskustelua. Nyt meillä on muutama minuutti aikaa ennen kuin siirrymme seuraavaan osioomme kuulemistilaisuudessa. Pyytäisin kenties esittelijää kommentoimaan hieman kovinkaan paljon aikaa kysymyksille ei ole, mutta ainahan muutama kysymys mahtuu sitten tuonne keskusteluosioonkin. Kenties esittelijä haluaa tässä vaiheessa muutaman huomion esittää. Jos joku parlamentin jäsen haluaa lyhyen kommentin esittää, niin puhujalista on avana. Euh, euh, niin, ensinnäkin haluaisin sanoa, että haluamme olla dynaamisia lähestymistavassaan olemme ottaneet vaarin siitä, mitä Cassie de Dijon päätöksestä sanoi. Me olemme siis valmistelleet ensin työasiakirjan ja nyt valmistelemme varsinaista asiakirjaa, dynaaminen lähestymistapa siis. Mitä tulee tukitoimiin, minulla oli se kysymys niihin liittyen. Mehän tietysti ymmärrämme, miksi niitä on. Tarkoitus on torjua sosiaalista dumppausta ja niin edespäin. Mutta mutta tässä on kyse oikeasuhteisuudesta. Mehän tiedämme, tunnemme tuomioistuimen oikeuskäytäntöä sen mukaan. Tukitoimet ovat hyväksyttäviä ainoastaan silloin, jos ne tukevat oikeasuhteisella tavalla jotain päämäärää. Ja jos on näyttöä siitä, että yleinen, yleishyödylliset aspektit eivät tule muutoin katetuksi. Ei niin, että me aina kritisoisimme kaikkia tukitoimia, kun sellaisia on, vaan kysymys on siitä, että ovatko ne oikeasuhteisia ja on, ovatko ne perusteltuja. Tämä onkin kysymykseni. Miten arvioisitte sitä tältä kantilta? Ja kuten sanoin, mietinnössämme me ymmärrämme, että kyse ei ole mistään yksisuuntaisesta suuntaisesta tiestä. Me ymmärrämme, että meidän toimijoillamme on ongelmia Sveitsissä ja sveitsiläisillä talouden toimijoilla on ongelmia meidän maissamme ongelmia ilmenee myös silloin, kun keskustellaan vaikkapa kuluttajan oikeuksista, mutta meillä on itsellämmekin niitä ongelmia jäsenvaltioissa, kun puhutaan vaikkapa palveluiden tarjoamisesta. Ei tässä ole mitään uutta auringon alla, mutta meidän järjestelmässämmehän voimme aina luottaa yhteisen tuomioistujien päätöksiin ja myös tähän oikeasuhteisuusvaatimukseen. Se on suuri ongelma. Ei aina ole niin, että kaikki säännöt eivät ole oikeutettuja tai ovat. Me, niiden täytyy myös läpäistä testi. Andres Schwab, so... haluaa vielä käyttää puheenvuoron, joten annan hänelle mahdollisuuden esittää kysymyksen ja pyydän sitten paneelin jäseniä antamaan lyhyitä vastauksia. Ensinnäkin kiitoksia äärimmäisen mielenkiintoisista puheenvuoroista. Niin kuin esittelijä jo totesi, monessa suhteessa sisämarkkinan valiokunnassa on havaittu ongelmia myöskin jäsenvaltioiden kohdalla – mutta on hienoa nyt nähdä, mikä tilanne valitsee etäalueella ja Sveitsissä. Täällä puhuttiin yksipuolisesta markkinoiden avaamisesta. Herra Vilto viittasi käsi Dijon periaatteeseen Sveitsissä. Tarkoittaako tämä yksipuolisuus sitä, että tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita vai onko tilanne sellainen, että kaikkien maiden ja kaikkien tuotteiden osalta tämä ei ole vielä toteutunut siten, että tuotteet pääsisivät vapaasti markkinoille käsity Dijon periaatteen pohjalta. Rova Kadusille kysymys, joka liittyy näihin ennakkoilmoituksiin. Esittelijä viittasikin jo suhteellisuusperiaatteeseen. Eikö ole aivan oikein ja kohtuullista, että pohditaan tätä suurta ongelmaa myöskin EUn puolella? Ja totesitte, että ongelma on syntynyt vain ja ainoastaan siksi, että että sopimuksen soveltamisala EUn ja Sveitsin välillä toisaalta on ongelman ja toisaalta täysin täytäntöönpanossa mättää. Ja että mikä muu ei ole mahdollista kuin mitä nyt jo tehdään. Näettekö te tässä jotakin parantamisen varaa? Teidän kantanne voisi tässä olla hyödyllinen meidänkin kannaltamme katsottuna. Right. Um, so who would like to start? Kiitoksia. Professori Kadus, Teille esitettiin herra Saskovskin toimesta, toimesta kysymyksiä. Herra Rova Kadus voisi varmaan aloittaa vastaamisen. Ähm, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee näihin tukitoimiin? Tämähän on arkaluontoinen kysymys niin EU-ssa kuin Sveitsissäkin. Kaikissa kahdenvälisissä suhteissa ja palveluiden tarjoamiskysymyksissä tämä tulee esiin. Kysymys kuuluu, ovatko toimet perusteltuja, ovatko ne oikeasuhteisia? Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuden käytännön mukaan on olemassa erilaisia kriteereitä, jotka toimivat aika hyvinkin. Tehän viittasitte siihen, että tässä kahdenvälisessä sopimuksessa on sääntelyjärjestelmä ja sekä valiokunta valvoo sopimuksen, valvoo sopimusta. Ja tärkeää on se, mitä täällä sanottiin, kahdeksan päivän säännöstä. Se voitaisiin tuoda tietysti Sveitsin oikeusistuimen käsiteltäväksi – Kysymys kuitenkin, tästä, tästä seuraava kysymys on kuitenkin se, että miten voidaan homogeenisesti, yhtenäisesti tulkita säädöksiä myös Euroopan unionin lainsäädäntöjärjestelmässä. Sopimuksen artiklassa 16 säädetään siitä, että tuomioistuimen oikeuskäytäntö on otettava huomioon myös äh, Sveitsissä. Ja tästä oikeuskäytännöstä äh, ilmoitetaan äh, sveitsiläisille osapuolille ja siitä keskustellaan sekä komiteassa. Eli meillä on osittainen homogeenisuuden tae. Täällä esitettiin myös kysymys oikeasuhteisuudesta eli toimien oikea, oikeasuhteisuudesta ja siitä, ottaako Sveitsin oikeuskäytäntö huomioon ne kriteerit, jotka on hyväksytty tu- yhteisen tuomioistuimen oikeuden käytännössä, oikeuskäytännössä. Meillähän on useita esimerkkejä Euroopan korkeimman tuomioistuimen päätöksistä, joissa on otettu huomioon yhteisen tuomioistuimen päätökset, jotka on tehty sen jälkeen, kun sopimus vuonna 1992 allekirjoitettiin. Eli Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnat, vaikka otetaankin huomioon institutionaaliset rajoitteet, ne voidaan ottaa huomioon ihan sen perusteella, mikä on niiden tuomareiden tahto, jotka, joita pyydetään tekemään päätöksiä. Ja kun puhutaan henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja palveluiden vapaata liikkuvuutta, meillä on säädös, joka rajoittaa tätä liikkuvuutta. Kyseessä on erityinen säädös, joka on hyväksytty vuonna 2000 ja jota Sveitsin tuomioistuimet noudattavat. Ja viime vuonna Sveitsin tuomioistuin hyväksi, hyväksyi myös niin sanotun METOK-säädöksen. Mm. Eli ja jos saatettiin huomioon Euroopan tuomioistuimen päätös. Eli tämä käytäntö on, sillä on tietyt rajansa, mutta se osoittaa, että sveitsiläiset tuomarit ovat halunneet kehittää lainsäädäntöä ottamalla huomioon Euroopan unionin kehityskulut ja tuomioistuimen päätökset. No, emme tietenkään vielä voi sanoa, josko oikeasuhteisuuskysymys tullaan, se on vielä avoin, emme voi tietää mitä siitä tullaan lopulta päättämään, mutta on mahdollista, että joko tullaan tai ei. Tämän täsmällisemmin en voi asiaa sanoa. Sitten muistaakseni täällä esitettiin, esitettiin toinen kysymys, joka liittyy institutionaalisen järjestelmien kehittämiseen, Ehkä vastaaseen myöhemmin. Kenties voimme tähän vielä palata myöhemmin, koska toivoisin vielä, että professori Tobel ja eh, herra Wild puuttuisivat asiaan. Mutta kiitoksia, kun vielä lisä monimutkaisuuksia toitte esille tästä järjestelmästä. Tämä on hyvin paljastavaa, mitä täällä tänä päivänä on kerrottu. Herra Wildt teille esitettiin eritoten herra Schwabin toimesta er-, erityinen kysymys. Merci, monsieur le président. Merci. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa kysymyksen esittäjä. Sallinette, että näkisin tämän käsitydition asian kauppapolitiikan valossa. 80 prosenttia Sveitsin tuonnista on peräisin EU-sta. Olemme erittäin merkittävä kauppakumppani, toiseksi suurin Yhdysvaltain jälkeen. Koska emme ole unionin jäsen, on olemassa juridisesti ero toisella puolella ja toisella puolella. Nyt on pyritty poistamaan näitä juridisia esteitä, joita on olemassa Sveitsin suverenisuuden nimissä. Kuitenkin markkinoille pääsyä ja kauppaan haluttu helpottaa. Tämä on yksi osa tai osittain motiivina käsity Dijon päätökselle – Sveitsissä. Taustalla pragmaattiset ajattelut, ajatukset, joilla halutaan poistaa kaupan tekniset esteet unionin ja Sveitsin väliltä. Tästä syystä Sveitsi teki tämän päätöksen yksipuolisesti. Kuten professori totesi, me emme ole jäsenvaltio, joten me emme voi saada vastavuoroista käsitydijon periaatetta käyttöön tässä vaiheessa. Haluan kuitenkin olla kumppani EUn kanssa. Juridisesti olemme hyvinkin luovia ja tämä luovuus mahdollistaa sen, että voimme jonkinlaista vastavuoroisuutta saada aika, aikaan ei-harmonisoidulla alalla. Tämä on esimerkki toimistamme ja hyväksymme kyllä kriteeri, kritiikin, jota on osoitettu kaikki 27 jäsenvaltiota, kaikkien niiden tuotantokriteerit tunnustetaan Sveitsissä. silloin, kun on kyse kansallisista toimista, joita ei ole vielä harmonisoitu unionin tasolla. Me hyväksymme nämäkin ja vaadimme tähänkin vastavuoroisuutta. Tämä on aivan oikeudenmukaista. Se syy, miksi käsi Dijon päätös tehtiin yksipuolisesti, niin tämä on kansallinen päätös, jolla halutaan parantaa kilpailua Sveitsissä ja pitää hinnat matalana. Tämä varmistaa myöskin sen, että yritykset ovat siinä tilanteessa, että yritykset pohtivat kahta tuotantolinjaa. Toisaalta vientiä varten ja tekniset säännöt täytyy siellä varmistaa esimerkiksi kuluttajan suojan muun takia. Ja toisaalta halutaan kunnioittaa kansallista lainsäädäntöä, joka vallitsee jäsenvaltiossa. Esimerkiksi kananmunan paino täytyy määritellä eri tavalla sen mukaan viedäänkö muna Itävaltaan vai Saksaan. Munan punnitus riippuu siitä, mihin muna menee. Pienelle sveitsiläiselle yritykselle, pk-yritykselle tämä saattaa olla hankala kahtalan tuotantolinja. Toisaalta täytyy kunnioittaa sveitsiläisiä normeja ja toisaalta täytyy sitten pohtia joka ikisen Euroopan unionin maan normeja ja tästä tulee turhia kustannuksia valmistajalle tuottajalle. Sen vuoksi teki, teimme tämän rohkean poliittisen teon, yksipuolisen teon Komissio valvoo tämän toteuttamista yhdessä jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa. Me otamme tämän haasteen vastaan ja kunnioitamme tekemään päätöstä. Sopimus, josta tällä hetkellä neuvotellaan maataloustuotteiden osalta, elintarvikkeiden osalta, on juridisesti tietystikin sellainen, että meillä meille jäsenvaltio, virallisesti emme tunnusta yhteisön tuomioistuimen päätöksiä, mutta hoidamme tämän tunnustamisen ja kunnioittamisen eri tavalla. Viesti, jonka haluan tuoda tänne komissiolle erityisestikin, koska komissio meidän neuvottelukumppanimme on se, että me olemme aivan erinomainen kauppakumppani. Ja tämän, meidän kumppanuudestamme hyötyy myöskin Euroopan unionille. Ja kaupan tasapaino on erittäin suotuisa teidän kannaltanne katsottuna, joten yrittäkää me nyt löytää yhdessä ratkaisuja tähänkin ongelmaan ja saattakaa me neuvottelut päätökseen. Tämä oli minun viestini sisältö tänään. Uh, would you, would, would you mind if I, professor... Sopiko teille, professori Tobler, jos saatte puheenvuoron myöhemmin, koska tässä aikataulu on nyt hieman sekaisin ja te olette myöhemmin kuitenkin tuossa paneelissa mukana, jos tämä sopii teille vain. Me olemme saaneet tässä yhä lisätietoja, mutta meillä on mahdollisuus myöhemmin kuulla teitä vielä ja te voitte vastata kysymyksiin. Siirrymme seuraavaksi julkishallinto ja julkissa hankinta- ja kuluttajasuojakysymyksiin. Ja tiedätte, että nämä asiat ovat tämän valiokunnan työssä hyvinkin keskiössä. Ensin keskuudessamme on herra Steven Verhoost, joka on EFTAn valvontaviranomaisen edustaja täällä. Ja hän on seurannut näitä julkisten hankintojen toimia. Tämän lisäksi meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Norjan kuluttajaneuvostosta herra Odun Scheitsvoll. Annan ensiksi puheenvuoron kymmeneksi minuutiksi herra Verhustille, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon parlamentin jäsenet, EFTAn valvontaviranomaisen puolesta voin sanoa, että meille on suuri ilo voida kertoa kantamme Euroopan parlamentin edessä, voimme että voimme kertoa, mitä teemme, voimme saada hiukan näkyvyyttä tässä, joten olemme erittäin tyytyväisiä tähän kutsuun. Minua pyydettiin puhumaan muutamalla sanalla meidän politiikastamme, siitä miten me valvomme täytäntöönpanoa, erityisesti kun on kyse julkisia hankintoja koskevista säännöistä ETA- ja EFTA-valtioissa. Ja ennen kuin menen yksityiskohtiin, haluaisin näin alustavasti muistuttaa teitä siitä, miten järjestelmä toimii. Koska kun säädöksiä hyväksytään eu tasolla – niin meidän täytyy aloittaa koko joukko erilaisia proseduureja ennen kuin etävaltioissa säädökset voidaan hyväksyä. Eli kun säädöksiä hyväksytään EU-tasolla, EFTA-maissa täytyy tarkastella niitä, täytyy pohtia, liittyykö niihin jotain erityisiä ongelmia. Täytyy käydä keskusteluja myös EUn osapuolten kanssa, erityisesti komission kanssa, ja jossain vaiheessa täytyy tehdä päätös siitä, sisällytetäänkö säädös etäsopimukseen. Tämän päätöksen tekee yhteinen komitea, ja siinähän on edustajia niin EFTA-maista kuin EU-maistakin. Joten meillä on tällainen rinnakkainen järjestelmä. Meillä on rinnakkaiset säännöt, jotka ovat voimassa etämaissa ja EU-ssa, mutta tämä prosessi, jota juuri kuvailin, vie aikaa. Tämä on tärkeää pitää mielessään, koska joskus meidän täytyy jokapäiväisessä työssä, työssämmekin täytyy noudattaa sellaisia sääntöjä, jotka EU-jäsenvaltiossa ovat jo vanhoja sääntöjä. Tätä halusin korostaa. Käytännön esimerkki. Se liittyy viimeisimpään pakettiin, 2014 18 ja 2004-17 direktiiveihin. Ne ovat kaikkein tärkeimmät säädökset, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Nämä direktiivit hyväksyttiin vuonna 2004 Euroopan unionissa. Ne tulivat voimaan vuonna 2006. Nämä direktiivit, ne hyväksyttiin ETA-järjestelmässä vuonna 2007 ja tulivat voimaan niin ikään vuonna 2007, Liechtensteinissa vasta vuonna 2008. Tämä osoittaa, että viivettä on. Tai sellaista ainakin saattaa olla silloin, kun puhutaan säännöistä, joita on, jotka ovat lainvoimaisia. Yleisesti ottaen kuitenkin voin sanoa, että sekundäärinen EU-lainsäädäntö julkishankintojen saralla. Sehän sisältää noin kymmenisen perussäädöstä. Niitä sovelletaan pitkälti myös etämaissa. Tällä hetkellä me odottelemme uuden muutoksenhakudirektiivin täytäntöpanoa tai transponointia. Odottelemme, että näin tapahtuu piakkoin direktiivihän on jo joulukuussa 2009 tullut voimaan EU-jäsenvaltioissa. Eli tiettyjä aikataulullisia eroavaisuuksia edelleenkin on. No, nyt haluaisin kertoa teille hiukan meidän politiikastamme, toimintatavoistamme, kuinka valvomme täytäntöönpanoa ja sen noudattamista. Tämä on oikeastaan kaksi Tämä on kahtalainen politiikka. Meillä on valvontapolitiikkaa, me valvomme ETA-säädösten täytäntöönpanoa. Meillä on selkeät sisäiset menettelyt ja tiukat aikataulut, jonka puitteissa seuraamme direktiivien ja asetusten täytäntöönpanemista ETA- ja EFTA-maissa. Mitä direktiiveihin tulee, Meille EU, EUn täytyy lähettää meille tiedonanto. Ja tässä prosessissa me pyydämme EFTA-maita antamaan meille paitsi viittaukset kansalliseen lainsäädäntöön, joka on hyväksytty, ja myös kopion tästä lainsäädännöstä ja mielellään myös englanninkielisen käännöksen. Toisinaan me laadimme vastaavuustaulukkoja, joita lähetämme EFTA-jäsenvaltioille – ja ihan riippuen asioiden mutkikkuudesta, monimutkaisuudesta ja säädöksen tärkeydestä saatamme tehdä myös ö, arvion siitä, kuinka asetuksia noudatetaan. Sama menettely pätee myös asetuksiin, enemmän tai vähemmän. Yleisesti ottaen järjestelmä toimii niin, että jos kolmen kuukauden sisällä emme ole saaneet vahvistusta täytäntöönpanosta, me aloitamme rikkomusmenettelyn, me lähetämme tiedonannon, seitsemän kuukauden jälkeen me lähetämme perustelun kannan ja sitten vuoden sisällä asia viedään EFTA-tuomioistuimeen. Ymmärtänette, että joskus meidän täytyy hiukan joustaa aikatauluista, mutta parin viime vuoden aikana me olemme pyrkineet olemaan tiukempia aikataulujen suhteen. Tämä oli politiikkamme ensimmäinen ö, osio. Sitten tämä toinen osio liittyy valitusten käsittelyyn ja niihin aloitteisiin, joita me itse voimme tehdä julkishankintojen suhteen. Jotta saisitte käsityksen siitä, mitä tapahtuu, niin viime, vuosina olemme, viime vuonna olemme avanneet kahdeksan valitustapausta ja neljä oma-aloitetutkintaa. Tämän valossa voin myös todeta, että kun olemme arvioineet näitä tapauksia, emme tarkastele ainoastaan etämaissa sovellettavia säädöksiä, vaan me tarkastelemme myös Euroopan komission hyväksymiä tulkinta-asiakirjoja, tiedonantoja – Nämä, ovat, nämä niin sanotut soft law-välineet ovat myös tärkeitä meille. Minä henkilökohtaisesti olen myös osallistunut erilaisiin konsultatiivisiin komiteoihin, joissa me pyrimme seuraamaan hyvinkin läheltä sitä, mitä komissiossa tapahtuu. Mitä valituspolitiikkaamme tulee ja näihin oma-aloitetapausten tutkinta politiikkaamme tulee. Ja mehän puhumme tässä nimenomaan konkreettisista sopimuksista ja menettelyistä. Perinteisesti meillä, me olemme noudattaneet hiukan eri, erikoislaatuista politiikkaa, koska jos ensimmäisen arviomme jälkeen johtopäätöksemme on ollut se, että etäsääntöjä on rikottu, niin silloin me lähetämme aina että maille EFTA-maille kirjeen, jossa selostamme löydöksiämme, annamme näille mahdollisuuden ottaa ne huomioon ja sitten toteamme, että että olisi hyvä, jos sopimusosapuolet pidättäytyisivät tekemästä tällaisia rikkomuksia jatkossa, ja jos asia oikaistaan, me suljemme tapauksen. Tämä mielestämme on yhdenmukaista sen yleisen ajatuksen kanssa, että kun pohditaan näitä väärinkäytöksiä ja ongelmia, niin se täytyy tehdä omalla kentällä omassa kotimaassa ja noudattaa kotimaisia menettelyitä. Meillä on ollut aika paljon ongelmallisia juttuja julkishankinta saralla. Ennen EFTA-maissa oli omat valituslautakuntansa. Ja sen jälkeen ja, nämä omat valituslautakunnat ovatkin vähentäneet meidän omia juttujamme, jotka meidän käsittelyymme tulevat. Ja nyt me pyrimme olemaan hiukan tiukempia, erityisesti kun kyse on tietynlaisista sopimuksista, esimerkiksi pitkäaikaisista sopimuksista tai hyvin arvokkaista sopimuksista. Ja hiljattaisessa oikeuskäytännössä myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuin joka antaa mahdollisuuden komissiolle pakottaa ö, sääntöjä rikkoneet jäsenet ryhtymään tarpeellisiin toimiin tilanteen oikaisemiseksi. Niin oikeastaan tässä kohtaa voisinkin tehdä johtopäätökseni lopettaa puheeni, koska tässä vaiheessa me vielä hienosäädämme meidän politiikkojamme ja loppukeskusteluitamme, mutta toivottavasti tämä antoi minu, tällä tavalla saitte mahdollisuuden muodostaa jonkinlaisen kuvan siitä, mitä me teemme. Kiitoksia. Well, thank you very much. Kiitokset teille, herra Verhulst. Me olemme hyvin vaikuttuneita teidän toimienne vahvuudesta ja siitä, miten, kun ajatellaan, miten vaikeaa meidän on täällä valiokunnassa luoda korrelaatiotaulukoita, kun pyydämme niitä komissiolta ja jäsenvaltiolta. Tiedän, että tämä on hyvin tekninen <laughs> ilmaisu, mutta jäsenet siellä nyökyttelevät päitänsä, nyökyttelevät päitänsä, kun te mainitsitte tämän asian. Joskus on hyvin vaikeaa todellakin saada näitä taulukoita. Herra Scheitzfull, no toivottavasti nyt lausuin nimenne oikein. Te olette äärimmäisen tervetullut, että tulette kertomaan meille erittäin tärkeistä kuluttajaoikeuksiin liittyvistä kysymyksistä. Olkaa hyvä. Kiitokset. Hyvä puheenjohtaja. Kuten tiedätte, tässä viime aikoina on tapahtunut paljon kehitystä. Me eh, Madridissa 15 päivä kuulimme asiasta. Mutta yritän nyt teille kertoa, millä tavalla me näemme tämän asian EFTAn näkökulmasta. Ihan hieman taustatietoja vain. Ryhdyimme työstämään tätä asiaa vuonna 2004. Tässä oli komission ehdotus tuli Euroopan sopimuslainsäädännöstä lokakuussa 2008 ja Suuri yleisö näki tämän vahvasti kuluttajaoikeuksien heikentämisenä. Tämä olisi johtanut epäreiluihin seuraamuksiin ja tämä tietysti liittyy myös väärin olettamuksiin. Ehdotus heikentää oikeuksia, jotta varmistetaan alemmat hinnat. Ja ensimmäinen vaikutus täällä oli sillä, että johtaako alhaisempi kuluttajasuoja lisääntyneeseen rajat ylittävään kauppaan ja alhaisempiin hintoihin. Ja myös mietittiin hieman sitä, että kenties ehdotuksessa hieman liikaa painotettiin sähköistä kauppaa. Tämä perustuu siihen, että noin 60 prosenttia 70 prosenttia ihmisistä ei ole koskaan käynyt rajat ylittävästi internetissä kauppaa EFTA-maissa. Toisaalta, jo, kun tämä nyt online-ympäristö tuodaan, se on varsin vi- viisasta ja ää, äh, Redingin puhe Madridissa vahvasti keskittyy tähän ja me kyllä tuemme tätä näkökulmaa. Olemme paljon tutkineet itsekin tätä kysymystä. Jopa vuonna 2007 jo. Me varsin syvällisen analyysin tuolloin teimme sähköistä kaupankäynnistä. 45 prosenttia ihmisistä oli rajat ylittävästi käynyt kauppaa sähköisesti ja kansallisesti tämä taso on 98 prosenttia. Tiedätte, että Norjassa Mm, internetin käyttö on erittäin laajaa. Ja huomasimme myös, että kaksi tuotetyyppiä on tässä dominoivassa asemassa, eli matka, äh, matkat ja erilaiset tapahtumat, liput. Ja tämän lisäksi tietysti myös äh, käytetyt tuotteet, mutta direktiivi ei kata mitään näistä tuotteista. Ihmiset eivät käy rajan, rajat ylittävästi kauppaa, koska 61 prosenttia ihmisestä on sitä mieltä, että kuluttajasuoja on alhaista ja tämän lisäksi turvallisuus, turvallisuutta ei pidetä riittävänä ja tämän lisäksi myöskään kuluttajat eivät aina lue näitä sopimusehtoja, mikä nyt ei ole mitenkään yllättävää. Tarkastelimme myös eurobarometriä ja Tämän mukaisesti ei voida löytää mitään vahvaa tukea sille näkemykselle, että kansalliset säännöt olisivat merkittävä esterajat ylittävälle kaupankäynnille. Tutkimus osoittaa, että sääntely vaikut, eroilla ei ole kovinkaan paljon vaikutusta tällaiseen kaupankäyntiin. Sitten on myös tämä tietosuojaraportti, joka on varsin äskettäinen vuodelta 2009, ja siitä löydettiin uusi äh, tällainen sana, eli sopimusapatia. Kuluttajat eivät äh, kiinnitä huomiota sopimusehtoihin, ja huomattiin, että joissakin tapauksissa kuluttajat, kuluttajat saavat käteensä jopa 44-sivuisia sopimuksia, joka tietysti on aika pitkä sopimukseksi. Joten täällä tuon nyt esille sitä, että kysymys on ennen kaikkea turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta. Online kauppaympäristön pitäisi olla turvallinen, jotta sitä todella voitaisiin pitää markkinapaikkana. Tämän lisäksi tässä tuli esille lyhyemmät valitusajat. Tietyissä valtiossa tämä on johtanut merkittäviin lyhennyksiin. Esimerkiksi Norjassa siirryttiin viidestä kahteen vuoteen. Tämän lisäksi myyjät saivat uusia oikeuksia, 37 päivän mahdollisuus peruttaa sopimus. Ja tietysti tässä on, tämä estää myös tulevaa kuluttaja politiikkaa, sen kehittymistä. Ja tämä oli mielestäni erittäin tärkeää. Me olemme sitä mieltä, että ehdotettuun kuluttajasuojadirektiivin vahvistaminen on oikea tapa tässä eteenpäin. Meillä on paljon ehdotuksia sen osalta, miten tämä voitaisiin saavuttaa. Meidän mielestämme tehokas äh, suojajärjestelmä jos tuotteet eivät vastaa odotuksia. Tämä on oikea tie. Tämän lisäksi kaikissa kuluttajasopimuksissa täytyy olla korkea suojan taso. Tämäkin on oikea tie tässä eteenpäin ja tietysti myös online-ympäristössä täytyy olla keinoja suojella ö, huonoja sopimusehtoja vastaan. Ja kulut valvontaa ja maksut. Tässähän tämä, nämä maksukysymykset ovat erittäin tärkeä kysymys. Tämän lisäksi täytyisi myös olla muutoksen hakuun uusia välineitä kuluttajille. kohdennettu täysharmonisointi mahdollisimman korkealla tasolla, mutta vain sellaisilla aloilla, jossa osoitetaan, että tämänhetkinen minimiharmonisointi aiheuttaa esteitä kaupan käynnille. Kun hieman on tätä kun tätä tutkitaan, niin tämä voisi olla kyllä hyvinkin viisasta, koska tällä hetkellä ei oikein tiedetä, mikä tilanne on markkinoilla. Tämän lisäksi harminosointia täytyisi tehdä vain sillä tasolla, missä pisimmälle edennyt jäsenvaltio on Euroopan unionissa on. Näin lopuksi vielä toteaisin, että Suuri yleisö ja monet kuluttajajärjestöt niin Euroopan unionissa kuin EFTA-maissakin, niillä on yhteinen tavoite komission kanssa. Me kaikki haluamme lisätä kuluttajien luottamusta ja hyviä, luotettavia bisnestoimia. Tähänpä lopetankin oman esitykseni. Kiitoksia tästä erittäin selvästä esityksestä. Kuluttajaoikeusdirektiivin esittelijä asuu, istuu tuossa eturivissä. Kenties jotkut näistä yksityiskohtaisemmista näkemyksistä me otamme esille sitten kokouksen jälkeen. Voisitte vaikka lounastaa yhdessä. Teidän näkemyksenne eivät ole niinkään kaukana meidän valiokuntamme johtopäätöksistä. No niin, voimme varmaankin nyt muutamia kysymyksiä kuulla tässä ennen kuin menemme tähän laajempaan paneelikeskusteluun. Varsin saumattomasti tässä nyt voidaan edetä varmaankin. Haluaakohan joku kollegoista esittää kysymyksiä vielä näiden kahden esityksen valossa tai puuttua kenties joihinkin muihin kysymyksiin, joista puhuttiin aikaisemmin. Ja, ja ennen kuin menen tähän, niin Oikein mielelläni toivotan tervetulleeksi tänne ystäväni ja kollegani Paul Rybihin, joka edustaa Euroopan parlamentin valtuuskuntaa Sveitsin, Norjan ja eh, Islannin osalta. Tässä on tämä hieno lyhenne SINEETA-delegaatio, joten tässä nyt on kyse näistä instituutioiden välisestä delegaatiosta. On oikein hyvä, että hän on tällä paikalla. Onko kysymyksiä äskeisiin puheenvuoroihin? Herra Schwab. Haluaisin mielelläni esittää kysymyksen kummallekin asiantuntijalle herra Fölhystille ja herra Skaitsvollille. Tietystikin meidän täytyy neuvostossa ottaa eri osapuolet huomioon. Valitettavasti Rova Ryylä ei ole paikalla, koska hän tuu poistumaan. Hän on laatinut mietinnön julkisista hankinnoista. Ja olen varma, että hän ottaa teidän kommenttinne kyllä huomioon. Ja on tärkeää, että tasavertaiset kilpailuosuudet toteutuvat ei pelkästään EU-ssa, vaan myöskin mahdollisimman laajalti muutoinkin. Ja tietystikin etäalueella ja jopa Kiinan suunnalla. Kiinassa on ongelma, että siellä harjoitetaan valtion tukipolitiikka. Tämä aiheuttaa ongelmia saksalaisille yrittäjille. Kuluttajan direktiivi, sen kunnioittaminen, siitä keskusteltiin jo maanantaina. Professori Toblerille esittäisin pyynnön. Teille osoitettu kysymys on kysymys, johon te toivottavasti vastaatte tässä vaiheessa esimerkiksi. Missä suhteessa näette, että on kohtuullista antaa sääntöjä, työ, jotka, kos- sääntöjä, jotka koskevat työntekijöitä ja työaikaa, ja miten te suhtaudutte tällaiseen sääntelyyn? Äh, Uh, Haluaako joku muu kollega esittää kysymyksen? Eli tämä liittyy edelliseen esitykseen. Thank you very much. I will be glad to address that uh, specific... Kiitoksia. Niin, vastaan mielelläni tähän ensimmäiseen kysymykseen. Täällä mainittiin konkreettinen esimerkki, nimittäin tämä kahdeksan päivän ilmoitusvaatimus, ja kysymys esitettiin, että onko se hyväksyttävä kahdenvälisen lain puitteissa. Ihan oikeudelliselta kantilta katsottuna, nythän on niin, että tällaisissa tilanteissa meillä on syrjimättömyysvaatimuksia, joita sovelletaan Sveitsin ulkopuolisiin palveluiden tarjoajiin. Sveitsi on pyrkinyt perustelemaan asiaa sillä, että tämä vaatimus on kahdenvälisessä sopimuksessa, joka liittyy lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiiviin. Tarkoitus on suojella niitä työntekijöitä, jotka työskentelevät. Työolosuhteiden täytyy olla tietynlaiset. Tämä on ensimmäinen testi, joka täytyy läpäistä tämän ajan aikamäärän puitteissa täytyy todistaa, että näin on, ja senkin jälkeen vielä suhteellisuusperiaate, oikeasuhteisuusperiaate pätee haluan nyt ottaa vapauden olla hiukan kriittinen juristina. Me ehkä olemme hiukan kriittisempiä kuin mitä yleensä sanotaan, ottaen huomioon, että tämä on sellainen vaatimus, joka on voimassa paitsi Sveitsissä myös monissa muissa jäsenvaltioissa. Kun puhutaan oikeasuhteisuudesta, olennaista on se, että se menettely, jonka olemme valinneet, on kaikkein vähiten rajoittava väline jos, oli, jos on vähemmän rajoittavia toimia, niihin täytyy turvautua ensin. Kun ajatellaan tuomioistuimen päätöksiä esimerkiksi tästä etukäteislupavaatimuksesta, niin tuomioistuin kyllä aivan eittämättä tulee toteamaan, että suurimmassa osassa tapauksista riittää se, että viranomaisille tiedotetaan siitä, miten asiat aiotaan hoitaa, ja samanaikaisesti mahdollistetaan se, että henkilö voi toteuttaa taloudellista toimintaansa ilman mitään esteitä tai viipeitä. No, näinhän ei tietenkään tässä sopimuksessa ole, ja siksi voidaankin kysyä, onko tämä samoilla linjoilla ö, suhteellisuusperiaatteen kanssa, ö, eli että pitää käyttää kahdeksan päivää näiden tarkastusten suorittamiseen. Ö, täytyy myös pitää huoli siitä, että kaikki asianosaisia tie, tiedotetaan siitä, miten asiat hoidetaan. Ja näidenkin täytyy käyttää aikaa sen pähkäilemiseen, onko jokin väärin, vaikka eikö. Eli tämä kyllä estää ainakin pienempien palveluntarjoajien toimintaa, joten minä kyllä kritisoin tätä säädöstä. Enpä tiedä, läpäisisikö tämä testin, jos tuomioistuimen tulisi sitä tarkastella oikeasuhtaisuusperiaatteen kannalta. Tuomioistuinhan on ollut viime aikoina hyvinkin tiukka, kun on puhuttu oikeasuhtaisuudesta, erityisesti kun kyse on ollut vähiten rajoittavan toimen toteuttamisesta, joten minä kyllä pohdin, onko tämä todellakin työntekijöiden edun mukaista. Kiitokset tästä selvästä lausunnostanne palveludirektiivin kontekstissa tämä kysymys oli yksi tähdellisistä kysymyksistä, jotka PK-yritykset ottivat esille sen osalta, miten palveludirektiiviä pitäisi panna täytäntöön. Alun perin jotkut yrittivät saada tätä heikennettyä, mutta parlamentti sitten otti nämä tarkistukset lopulta pois täältä Näyttäisi siltä, että täällä nyt muita kysymyksiä ei ole. Minä ehdottaisin, että me menisimme vielä lopuksi tähän paneelikeskusteluun. Tämän jälkeen me voimme käydä laajempaa keskustelua, koska paneelikeskustelu tarkoituksena oli olla aika vapamuotoinen. Siis tässä aiheena on tulevaisuuden näkymät ja institutionaaliset kysymykset. Herra Rybik on paneelin jäsen myös, joten kutsuisimme hänet tänne istumaan eteen sen sijaan, että hän jää eristyksiin yksikseen tuonne taakse. Uh, so we're going to though have um, further contributions, and I think Professor Tobler is having a further go actually to this. But, um... Er, professori Toblerilla on jälleen puheenvuoro tässä paneelissa, jos hän haluaa. Tai vaihtoehtoisesti hän voi sitten uh, puhua, kun on kysymysten vuoro. Ihan miten haluatte. Selvä, sitten kysymyksiä varten annan teille puheenvuoron. Täällä on muutamia henkilöitä, joita en ole vielä esitellyt. Olen iloinen siitä, että meillä on tohtori Andrea Entner Koch keskuudessa. Hän on Liechtensteinista että koordinointiyksikön johtaja. Hän on toiminut monien erittäin tärkeiden asioiden puitteissa esimerkiksi Solvit-järjestelmän ja sisämarkkinatietojärjestelmän koordinointiyksikössä. Nämä ovat tärkeitä asioita valiokuntamme kannalta. Olemme erittäin iloisia, että olette täällä paikalla. Ja erityisilo meillä on toivota tervetulleeksi myös Sveitsin EU-lähetystön päällikkö, suurlähettiläs Jacques de Watville. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne kuulemistilaisuuteen. Sitten meillä on herra Holme Euroopan komissiosta ja Paul Rybik, jonka esittelinkin tässä aikaisemmin. Anna jokaiselle neljä minuuttia avauspuheenvuoroa varten ja tämän jälkeen muut voivat osallistua myös tähän paneeliin ja kollegat myös Euroopan parlamentin puolesta. Toivottavasti meillä on hyvin eläväinen keskustelu tämän paneelin aikana. No kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä tänään saada vastauksia, mutta esittelijä varmastikin tulee saamaan täältä hyvin paljon uudenlaisia näkemyksiä, joita hän voi sitten ottaa mukaan mietintöönsä. Ensin tohtori Etner Koch, olkaa hyvä. Dear Chairman, dear members of the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta keskustella tulevaisuuden näkemyksistä ja institutionaalisista kysymyksistä, jotka liittyvät sisämarkkinoihin etämaissa. Ei ole epäilystäkään siitä, että etäsopimus on osoittanut oman arvonsa viimeisten lähestulkoon 16 vuoden aikana, ja Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen on nyt aika katsoa tulevaisuuteen. Tässä kontekstissa haluaisin kiinnittää huomiotanne professori Toblerin raporttiin, joka antaa oikein hyvän kokonaisnäkymän ja tiivistää etan toiminnan ja sen tulevaisuuden haasteet erittäin hyvin. Haluaisin mennä eteenpäin tästä raportista ja keskittyä ETA-työn päivittäisiin aspekteihin ja sen tulevaisuuden haasteisiin. Muutamia ensimmäisiä huomioita institutionaalisesta järjestelmästä. ETA-sopimus on ainutlaatuinen, mutta hyvin tasapainotettu sopimus, joka suos, luotiin luomaan sisämarkkinat ei pelkästään Euroopan unionin jäsenvaltioille, vaan kolmelle muulle valtiolle EFTA-valtioille, Norjalle, Islannille ja Liechtensteinille. EU sisämarkkinat toimivat hyvin ja näin toimii myös ETAkin. ETA Tämä jälkimmäinen johtuu siitä, että etäsopimus on osoittautunut hyvin dynaamiseksi ja joustavaksi oikeudelliseksi välineeksi, jolla ajetaan integraatiopolitiikkaa, joka johtaa vähän alhaisempaan tason kuin jäsenyyteen. Tämä selvästi tulee esille siinä, että etäsopimus on tähän mennessä aivan ongelmitta onnistunut vastaamaan niihin haasteisiin, jotka ovat juontaneet juurensa niihin, niistä monista muutoksista, joita EU itse on kokenut, kokenut vuoden 1992 kaksi jälkeen homogeenisuudesta seuraavaksi, jotta voitaisiin todellakin saavuttaa etan homogeenisuus. Sopimusosapuolet varmistavat yhteisen ja rinnakkaisen lainsäädännön kehityksen EU- ja EFTA-maissa e niiden alueiden osalta, jotka katsotaan etäsopimuksella. Lähestulkoon kuukausittain yhteiskomitea tekee päätöksiä. Tämä myös heijastuu useissa eu lainsäädäntö seikoissa, joita tällä hetkellä sovitetaan myös etässä. Kaikki etä efta maat ovat sitoutuneet antamaan oman panoksensa sisämarkkinoiden hyvälle toiminnalle. Tätä, tämän osoittaa myös loistava täytäntöönpanotaso. Viimeisimmän EFTA-valvontaviranomaisen sisämarkkina tulostaulukon mukaisesti Liechtensteinin täytäntöönpano alijäämä on vain 0,4 prosenttia, Norjassa luku on 0,5 prosenttia ja Islannissa 1,3 prosenttia. ETA- ja EFTA-valtiot haluavat selvästi myös varmistaa EU-ETA-lainsäädännön yhdenmukaisen soveltamisen. Tässä tarvitaan ETA- ja EFTA-jäsenvaltioiden asiantuntijoiden mukaan, mukana olossa siinä, mukana olla siinä vaiheessa, kun luodaan uusia EU-sääntöjä. Mahdollisuus osallistua EU komiteoihin, täytäntöönpano, ja niin edelleen on käytännössä erittäin tähdellistä, jotta sisämarkkinat voivat toimia myönteisellä tavalla ja jotta voidaan yhdenmukaisesti täytäntöönpanna ja soveltaa sisämarkkinasääntöjä. Se seikka, että ETA- ja EFTA-valtiot tähän mennessä ovat voineet osallistua lähestulko 500 EU-komiteaan, on sen lisäksi, että se on tuonut dynamiikkaa ETA-sopimukseen ollut myös yksi tärkeimmistä syistä sille, että on voitu saavuttaa yhdenmukaisuutta. Ja tästä on tullut entistä tärkeämpää ottaen huomioon EU-osapuolen viimeaikaiset muutokset ja etäsopimukselle aiheutuneet haasteet. Kenties myöhemmin voisimme hieman puhua myös palveludirektiivistä, koska olin vastuussa sen täytäntöönpanosta Liechtensteinissa. Sitten tulevaisuuden haasteet ETA-sopimuksen osalta. Tärkeimpänä haasteena tulee olemaan se, millä tavalla voidaan ähm, arvioida EU-relevanssia tulevaisuudessa sen jälkeen, kun EU puolelta nämä kolme pilaria ovat äh, sulautuneet. Tämä ei suoraan tule muuttamaan etäsopimusta, mutta saattaa tulla vaikeammaksi arvioida sitä, mikä lainsäädäntö on relevanttia ja missä määrin. Usein tässä on mietitty sitä, onko lainsäädäntö relevanttia ja missä määrin, mutta tässä nyt ei välttämättä tule enää pilarien sulautumisen kautta mitään uusia ongelmia koska joka tapauksessa aina kaikki lainsäädäntö käydä, käydä läpi. Eta-EFTA-maissa me olemme jo joutuneet vastaamaan haasteisiin, jotka liittyvät muihin EU-lainsäädännön osatekijöihin, jotka eivät välttämättä ole etan soveltamisalan mukaisia. Tämän vuoksi nämä haasteet eivät ole ollenkaan uusia EU-ETA-yhteistyössä, mutta pilarien sulautuminen tarkoittaa sitä, että yhä tarkemmin täytyy tapaustapaukselta valvoa lainsäädäntöä, jotta voidaan määritellä, missä määrin se on relevanttia etäsopimuksen kannalta. Vastaus voidaan kenties löytää yhteiskomiteoissa sopeuttamalla tekstejä, jotta Sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta pidetään aina kuitenkin mielessä kaikessa, koska se on erittäin tärkeää niin EU- kuin ETA-jäsenvaltioiden kannaltakin. Kiitoksia kutsusta tulla tänne ja odotamme aina innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin ja kanssa. Kiitos. Thank you very much. Uh, and also you, you sent us a very comprehensive... Kiitoksia. Ja te lähetitte meille myös erittäin hyvän ja kattavan asiakirjan, jossa puhutaan palveludirektiiviin liittyvistä seikoista ja kenties voi myöhemmin vielä tähän puuttua. Nyt minulla on suuri ilo pyytää suurlähettiläs Jacques de Vatville puhumaan meille myös neljän minuutin ajan. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Um, honorable Kiitoksia naiset ja herrat. Haluaisin aloittaa ensinnäkin kiittämällä teitä siitä, että järjestitte tämän kuulemisen ja olette valmiita kuulemaan etämaita ja olette uhranneet niin paljon aikaa näiden asioiden käsittelylle suhteelle etämaiden ja uuden välillä. Nähdäkseni on ensimmäinen kerta tämän näin laajamittaisen kuulemisen järjestäminen nimittäin. Aamupäivän aikana on tullut täysin selväksi se, miten tärkeä ja monimutkainen suhde valitsee Euroopan unionin ja Sveitsin välillä. Salinette, että muistutan mielinne, että olemme hieman paradoksaalisessa tilanteessa, koska maantieteellisesti Sveitsi sijaitsee unionin sydämessä, mutta instituutiollisesti katsottuna sen ulkopuolella. Se ei ole myöskään etäalueen jäsen. Joten kuitenkin olemme unionin toiseksi suurin kauppakumppani, tai unionin toiseksi suurin kumppani, tai Yhdysvaltain jälkeen Sveitsi on tärkein kumppani investointienkin valossa laskettu erittäin tärkeä kumppani. Ja kun tarkastellaan vientiä ja tuontia, joka vuosi teillä on kauppa ylijäämää, noin 15 miljardin verran Sveitsin suuntaan. Euroopan tasolta katsottuna voidaan todeta noin miljoona eurooppalaista asuu Sveitsissä. Sveitsiläiset yritykset toimivat unionin alueella ja luovat vielä toisen miljoonan työpaikkoja. Joten kaksi miljoonaa lisää kasvua ja kaksi hyvin paljon rajoitteita liikentä myöskin. Hyvin paljon ihmisiä menee unenen alueelta Sveitsiin töihin joka päivä. Tämä heijastelee osa osaltaan sitä hyvää suhdetta, joka valitsee Sveitsin ja unenen välillä. Koska tilanne on näin merkittävä talouden kannalta katsottuna, juridinen oikeudellinen sopimus – ja lainsäädännön kuntoon saattaminen ja yhteisön lainsäädännön noudattaminen dynaamisen vaikutuksinen ja tilastotiedotkin osoittavat, että joskus kitkaa hieman on ja uusia haasteita tulee esiin, mutta me on erittäin voimakkaasti ponnistelleet kuitenkin, voidaanko me ratkaista näitä ongelmia. Täällä puhuttiin hyvin paljon henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Haluaisin todeta, että vuonna 2008 joka päivä, arkipäivä, 300 ihmistä muutti Sveitsiin. Ja toisaalta katsottuna toiseen suuntaan meni vain 18 päivässä. Tämä on hyvin kuvaavaa tämän suhteen osalta. Tämä osoittaa, miten Sveitsi on avannut työmarkkinansakin EUn kansalaisille. Raityytöistä palvelusta toteaa sen, että vuosi kasvu viiden vuoden aikana on ollut, ollut yli 16 prosentin luokkaa, joten tämä tilastoista Nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä talouden kannalta katsottuna, vaikkakin aina on parantamisen varaa. Tietystikin. Sveitsi haluaa mielellään jatkaa kehitystä ja syventää edelleenkin suhdetta Euroopan unionin. käsity Dijon ja yksipuolen päätös, jonka Sveitsi tästä teki, on erinomainen esimerkki. Tämä on rohkea teko, ja toivottavasti unionin puolellakin se nähdään sellaisena avaamisen yrityksenä maataloustuotteiden osalta. Maa on yleensä ollut hyvinkin protektionisminen, mutta tämä te- tekemä päätös osoittaa, miten valmiita ja halukkaita olemme avaamaan ja kehittämään tätä suhdetta. Ja vaikka ei ole vastavuorista suhteesta kyse, me olemme ryhtyneet avautumiseen. Meillä on edessämme suhteellisen suuria institutionaalisia ongelmia, jotka täällä osittain mainittiinkin, ja uusia haasteita aina syntyy esimerkiksi dynamiikan luominen ja systemaattisempi yhteisön lainsäädännön noudattaminen sitä myötä, kun se kehittyy, yhteisön tuomioistuimen päätösten kunnioittaminen ja muut tämän tyyppiset asiat ovat hieman hankalia. Ja myöskin osapuolten itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen ja kunnollinen instituutioiden toiminta puolin ja toisin täytyy hoitaa kuntoon. Olemme varmiita ottamaan nämä haasteet. Haluaisin painottaa, että silloin kun tarkastelen asioita, joita käsitellään horisontaalisesti, niin näiden yhteydessä on esitetty ajatus puitesopimukset. Tämä on kiinnostava ajatus, jota voidaan pohtia syvällisemminkin. Toteasin, että Sveitsin puolella me mielellämme olemme valmiita osallistumaan tehokkuuden parantamiseen ja sopimusten täytäntöönpanon parantamiseen ja suhteen kehittämiseen poliittisella ja taloudellisella sektorilla. Tämä oli minun viestini. Kiitos. Thank you very, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Monet meistä eivät olekaan ymmärtäneet, missä määrin EU-kansalaiset siirtyvät Sveitsiin ja myös kauppasuhteet ovat tärkeät. Tämäpä johtaakin minut antamaan puheenvuoron DG Relexin edustajalle komissiosta. Pyytäisin teitä käyttämään puheenvuoron komission puolesta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut. Minä todellakin edustan DG Relexiä komissiossa. Olen virkaa tekevä yksikön johtaja, ähm, jossa käsitellään nimenomaan ETA- ja Sveitsi-suhteita. Lyhyt johdanto meidän tilanteestamme tällä hetkellä komissiossa. Ensinnäkin pidämme hyvin tärkeinä suhteitamme ETA- ja EFTA-maihin ja Sveitsiin. Nehän ovat kaikissa suhteissa tärkeimpiä kumppaneitamme. ETA- ja EFTA-maat ovat niin lähellä EUta kuin on mahdollista, olematta kuitenkin, kuitenkaan jäseniä vuonna 1994 voimassa, asti voimassa ollut sopimus toimii oikein hyvin, täyttää tavoitteensa, nimittäin varmistaa sen, että ETA ja EFTA maat voivat osallistua sisämarkkinoihin. Ja jatkuvasti päivitetään kehittyvää akiita. Sopimus on siis toiminut oikein hyvin ja on todettava, että sen menestys on pitkälti ETA- ja eftamaiden ansiota, jotka osallistuvat sopimukseen, koska ne ovat rakentaneet erittäin uskottavan kahden pilarin rakenteen, joka on tarpeen, jotta voidaan täytäntöönpanna sopimusta. Ne ovat tehneet uskottavaksi sen, että todellakin voidaan kehittää Akiita, ovat perustaneet uskottavan valvonta toimielimen ja me teemme erittäin hyvää yhteistyötä, kun puhutaan oikeuden käytä, käytöstä. Meillä on erittäin hyvä, tai EFTA-mailla on erittäin hyvä EFTA-tuomioistuin, joka toimii samalla tavalla kuin Euroopan unionin tuomioistuin. Eli sopimus on näiden ansiosta toiminut niin hyvin. No minkälaisia haasteita etäsopimuksen suhteen nyt sitten on? No toki so- sopimuksesta neuvoteltiin vuosina 1992-1994, tuolloin keskityttiin Nimenomaan EU-ssa keskityttiin sisämarkkinoiden perustamiseen tai mm, loppuun saattamiseen ja keskityttiin neljään vapauteen. Ja siksi on, on luonnollista, että etäsopimuksissakin keskityttiin näihin asioihin, mutta sen jälkeen EUn eh, e lainsäädäntö ja AKI on kehittynyt valtavasti muillekin alueille. Mainitsisin tässä vaikkapa eh, talous- ja rahaliiton, YUTP, tarpeen oikeudellisen ja poliisiyhteistyön. Ja tämä on tietysti meidän tämänhetkinen haasteemme, että miten me vastaamme näihin asioihin että kumppaneidemme puolelta, koska nyt nykyinen sopimuksemme rajoittuu aika pitkälti sisämarkkinalainsäädäntöön. Niin ikään meidän täytyy pitää mielessämme se, että aiemmin, silloin kun sopimuksesta neuvoteltiin, EFTA-maiden tärkein puheenvuorokumppani oli komissio, mutta nyt tilanteet ovat EU-ssa kehittyneet. EU-ssa on monia muita keskusteluosapuolia, eikä vähiten sen vuoksi, että Euroopan parlamentin toimivallat ovat lisääntyneet nyt Lissabonin sopimuksen aikaan voimaan tultua. Ja tämä on otettava huomioon, kun puhutaan etäsopimuksen jatkosta. Mutta uskon, että meillä on hyvä tulevaisuus edessämme ja sopimus voi toimia hyvin jatkossakin kun me neuvottelimme sopimuksesta silloin, EU:ssa oli 12 jäsenvaltiota, 7 e- EFTA jäsenvaltiota. Nyt EU:ssa on 27 jäsenvaltiota ja EFTassa vain kolme ja saattaa vielä tulla muutoksia tähänkin. Mutta oikeudellisesti asiaa tarkasteltuna kyllä tämä sopimus voi toimia, vaikka EFTAn puolella olisi vain kaksi jäsenvaltiota, joten tulevaisuudessakaan emme näe mitään syytä sille, että sopimuksen toimintaa tulisi muuttaa. No jos puhutaan nyt sitten eh, Sveitsistä, lähestymistapa on aivan erilainen, ei tarvitse tässä varmastikaan kertoa miksi, mutta siinä meillä on alakohtainen ja kahdenvälinen lähestymistapa. Me olemme saavuttaneet paljon. Meillä on kaksi suurta kahdenvälistä eh, pakettia, meillä on yli sata sopimusta. Mutta tiettyjä rajoja on sille, mitä voimme tällä alakohtaisella lähestymistavalla saada aikaan. Erityisesti lähestymistapa on hyvin mutkikas, raskas, se vaatii resursseja meidänkin puoleltamme ja se on osoittanut sen, että tämä on, tämä on rajoite. Meidän täytyy neuvotella sopimusta aina sitä mukaan, kun AKI menee eteenpäin. Ja se on mutkikas, raskas prosessi EUn kannalta. Niin ikään olemme todenneet, että niillä alueilla, niillä uusilla alueilla, joista nyt keskustelemme, esimerkiksi REACH-alalla, agri tarvikealalla, muilla alueilla, kaikilla näillä alueilla me kohtaamme uusia horisontaalisia ongelmia, joihin täytyy kiinnittää huomiota – meidän täytyy todellakin tarttua näihin kysymyksiin, miten käsitellä koko ajan kehittyvää akiita, miten puuttua tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja niin edespäin. Nämä ovat horisontaalisia kysymyksiä ja niihin täytyy puuttua horisontaalisella tavalla tulevaisuudessakin. Ja tämä on se haaste, joka meillä nyt on Sveitsin kanssa. No niin, ehkäpä nyt onkin sitten syytä lopettaa tämä puhe. Kiitos. Well, thank you, thank you Kiitoksia tästä esityksestä. Um, I think clearly uh, sets out the context. Selvästikin tämä asetti kontekstit komission työlle ja tämä on myös meidän kannaltamme hyvin hyödyllistä. Ja sitten pyytäisin Paul Rybichia kertomaan teille joistakin asioista, joita parlamenttien välisessä valtuuskunnassa on ollut esillä. Neljä minuuttia, olkaa hyvä herra Rybich. Äh, Herr Äh, Kiitos puheenjohtaja. Hienoa, että tänään voimme istua täällä ystävien parissa ja keskustella Euroopan integraatiosta. Tämä on aina prosessi, joka on edennyt hyvinkin yksilökohtaisella tai valtiokohtaisella tavalla. Sisämarkkinoiden osalta olemassa erinäisiä malleja, kehitysmalleja, ja kaikilla malleilla on omat hyvät ja huonot puolensa. Toisaalta integraation linja, jonka Itävaltakin on valinnut. Ja sitten Suomen ja Ruotsin malli. Me valitsemme sellaisen mallin, jossa tarkastamme sitten hieman taannehtivasti. Viime vuosina on ratkaisevaa se, että poliitikkoina Euroopan unionin tasolla me olemme täysimittaisesti voineet olla mukana. Me tulimme samanaikaisesti kuin Suomi ja Ruotsi Meillä on omat komission jäsenemme, tuomioistuimen jäsenemme, joten pääsimme hyvin mukaan jo heti alusta pitäen. Jo ennen liittymistä saimme hyvin paljon tietoa, tiesimme hyvin paljon ja pääsimme heti vääjäämättä välittömästi päätöksentekoon myöskin mukaan. Kysyä pelkästään ajattelutavasta, vaan myöskin niistä ihmisistä, jotka ovat vakaumuksena tekemässä tätä työtä toteaisin, että tämä toteutuu samoin myöskin virkamiestasolla. Sama pätee. Meillä on hyvin paljon erittäin asiantuntevaa henkilöstöä, jolla on asianmukainen koulutus ja pätevyys. Tämä osoittaa, että tämä integraation malli on auttanut saamaan enemmän myötämääräämisoikeutta. Suomi, Ruotsi ja Itävalta kuuluvat tähän, tämän mallin kunni, kunnioittajiin tai noudattajiin. Mutta vaikka osittain menettääkin itsemääräämisoikeuttaan liittymisen myötä, niin samalla saa myöskin lisää vaikutusvaltaa. Kompetenssi tai toimintavalta jaetaan muiden kanssa, mutta samalla saadaan itsekin lisää. 27 jäsenvaltiota kun on mukana, niin silloin on yhdessä päättämässä 20 muun kanssa. Kansallisen politiikan valossa katsottuna on hienoa nähdä, kuinka kaikkien maiden ministerit ovat samalla tasolla, saman pöydän ääressä päättämässä niin ikään MEPit täällä meidän puolellamme ovat kaikki tasavertaisia päättämään asioista. Minulle tämä oli suuri yllätys, vaikka parlamentissa puhutaankin 22 kieltä, niin kaikki sujuu hyvin. Tämä on järjestetty erinomaisella tavalla. Ei täällä mitään ymmärrysongelmia ole. Joskus jopa vähemmän kuin kansallisella tasolla. Kansallisella tasolla saattaa olla puolue, joka on vaaleissa valittu ja sitten se on hallituksessa mukana ja sitten pyrkii harjoittamaan tiety, tietyn tyyppistä politiikkaa, niin Euroopan tasolla kaikki sujuvat eri tavalla. Ensinnäkin tarvitaan komissio, jota, joka tekee aloitteen. Se tekee hyvin paljon työtä työstääkseen tällaista aloitetta. Tämä on erittäin monimutkaista työtä, koska huomioon täytyy ottaa 27 jäsenvaltiota ja niiden asiantuntijat ja asiantuntijoiden näkemykset. Kaikki täytyy saada paketin muotoon, paketin, jonka suhteen valitsee suhteellisen suuri yksimielisyys. Ja sitten komission jäsenet keskustelut asiasta ja päätökset ovat käytännössä yksimielisiä. Ja kun yritetään tehdä yksimielistä päätöstä 27 komissarin kesken, niin aina on mutkia matkassa ja kivi, tie on kovin pitkä ja kivinen. Ja toteaisin, että sitten on toinen tärkeä keskustelu edessä. Ministerit sanot painavan sanansa ja sitten vaaleilla valitut mepit. Ja tietystikin kummallakin osapuolella on oikeus muuttaa komission tekemää ehdotusta. Und nur wenn man in beiden äh, Organisationen Kummallakin on oma painava sanansa sanottavana, niin sitten parlamentissa, kun oikea asianmukainen enemmistö on saatu tekstin taakse, sen jälkeen kun neuvosto on sanonut kantansa, niin sitten tästä tulee eurooppalaista lainsäädäntöä. 14 vuoden kokemukseen minun täytyy sanoa, että täällä voi tehdä hyvinkin paljon työtä, mutta riippuvuussuhteessa muiden kanssa hyvin paljon paineita kohdistuu päätöksenteon yhteydessä kaikki, kaikista suunnista kotimaani osalta voin todeta, että minä voin täällä toimia suhteellisen vapain käsin kuitenkin. Paineet, jotka kohdistuvat meppiin, ovat erilaisia eri meppien kohdalla. Nähdäkseni tässä on tärkeää muistaa, että kun on kyse 500 miljoonan ihmisen markkinoista, niin kyseessä on maailman ostovoimaisin talousalue, mutta meillä on myöskin ongelmia, kuten hyvin tiedätte. Esimerkiksi pääoma, pääoma, liikenne. Tässä suhteessa kansalliset säännökset ja jäsenvaltioiden oma päätöksenvalta on edelleenkin määrämässä asemassa. Verotuskeinoja käytetään joskus jopa esteenä. Minun mielestäni tämä on hyvin vaarallista kehitystä, tämä verotusaseen käyttö nimittäin. Ja usein on näitä ei-harmonisoituja kaksinkertaista verotusta koskevia sopimuksia. Tästä saattaa tulla valtava taakka pk-yrityksille varsinkin, ja tässäkin on mukana suuria riskejä. Kaksinkertaisen verotuksen riski nimittäin vielä ei ole täysin loppuun saakka selvitetty, miten voitaisiin varmistaa avoimuus ja samalla varmistaa yksityisyyden suoja. Tämäkin tasapaino täytyy saada kuntoon. Vastavuoroiset tunnustamiset ja harmonisointipyrkimykset. Näin on ryhdytty useammallakin alalla jäsenvaltioiden kesken. Jäsenvaltioiden täytyy tietystikin tehdä itse myöskin oma työnsä. Intensiivistä vuoropuhelua haluamme käydä myöskin teidän kanssanne ja ilolla nyt odotan tätä keskustelua. Uh, Kiitoksia. On erittäin hyvä, että teidän valtuuskuntanne on täällä edustettuna, koska selvästikin meidän täytyy läheisesti pitää tehdä tiedotettuna sisämarkkinakysymyksistä. Nyt siirrymme sellaiseen osioon, jossa kenties muutkin panelistit voivat lyhykäisesti kertoa meille, mitä heidän mielestään ovat suurimmat haasteet, joita tulevaisuudessa edessämme on, kun ajatellaan suhteidemme kehitystä eritoten sisämarkkinoiden kontekstissa. Joten kenties nyt kaikki paneelin jäsenet voivat antaa tällaisen nopean puolen minuutin puheenvuorossa ajatuksensa tästä asiasta ennen kuin päätämme kokouksen. Mutta haluaisin ensin kysyä, onko kollegoilla kenties kysymyksiä, joita he haluavat tässä nyt esittää ennen kuin vedämme tässä langat yhteen. Herra Kreutzmann, olkaa hyvä. Danke, Herr Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minulla olisi pari kysymystä, jotka ovat hyvin pragmaattisia lähtökohdiltaan. Tänään kuulimme, että yhteistyössä Euroopan unionin ja Sveitsin välillä on ongelmia. Haluaisin nyt ottaa näistä muutaman esiin ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille, miten nämä ongelmat voitaisiin ratkaista ja miten te näette tämän tilanteen kehittyvän. Ensinnäkin sopimusten täytäntöönpano, valvontaviranomaisen toiminta ja tuomioistuinten päätö, päätökset ja se, että jäsenvaltiossa on yhdet päätökset ja sitten yhteisön tuomioistuimessa toiset ja miten sitten otetaan nämä päätökset huomioon. Sopimusten hallinnointi, työstäminen on erittäin monimutkaista raskasta työtä ja tiedottaminen EFTA-alueellakin on jo hankalaa voidaan on tällaisia ehdotuksia esimerkiksi etukäteistiedottamisen parantamiseksi ja yksittäisten ehdotusten osalta tiedottamisen parantamiseksi. Entä sitten viralliset sanktiot silloin, kun sopimuksia ei ole kunnioitettu tai aikarajoja ei ole noudatettu? Olemassa olevia sopimuksiakin voitaisiin parantaa. Tämä olisi jo suuri edistys ennen kuin ryhdytään sorvaamaan uusia. Sveitsin lähettiläs totesi, että pitäisi pohtia mahdollisuutta laatia puitesopimus. Miten voitaisiin nopeuttaa tätä, tai miten voitaisiin puitesopimuksen avulla nopeuttaa täytäntöpanoja ja parantaa sitä? Tämä on mielenkiintoinen ajatus, jonka te esititte. Ja mikäli saataisiin tietojensyöden suhteen edistystä aikaan, sääntöjä voitaisiin parantaa ja kehittää, silloin täytäntöpanokin paranisi, mutta tietystikin vastavuoroisuus oli myöskin merkittävä kysymys. Esimerkiksi maitokiintiö on suuri ongelma EU-ssa jo tälläkin hetkellä. Ja sitten kun tarkastellaan niitä maitomääriä, joita Sveitsistä saattaisi virrata EUn alueelle, niin tästä vain ongelmat pahenisivat. Tämä on yksi niistä syistä, miksi komissio on suhtautunut hyvin vastahakoisesti vastavuoroisuuteen näissä kysymyksissä. Minulla olisi nyt kysymyksiä asiantuntijoille. Missä te näette mahdollisuuksia parantaa asioita? näiden mainitsemieni ongelmien suhteen. Kiitoksia. Tässähän on tämä koko kysymys ja toivoisin, että kaikki panelistit tätä hieman kehittelisivät, joten tässä puhuja järjestyksessä me voimme hoitaa tämän. Joten ensin pyytäisin Ah, Rafael, esittelijämme haluaisi esittää myös kysymyksen. Ihan lyhykäinen kysymys. Mitä näkymiä on siis tämä on asiantuntijoille myös Sveitsin, sveitsiläisille kollegoille. Mitä mahdollisuuksia on tällaisen palveluista tehtävän sopimuksen allekirjoittamiselle EUn ja Sveitsin välille? Um, no niin, ehdotan nyt, että jos aloitetaan tuolta professori Taublerilta ja sitten käymme tämän ryhmän läpi ja sen jälkeen siirrymme herra Verhulstin ja sitten lopuksi annan vielä puheenvuoron suurlähettiläälle. He ovat meidän kutsuvieraitamme täällä. Me olemme jo komissiota ja parlamenttia kuulleet täällä, joten tämä on mahdollisuus nyt vieraillemme antaa lyhyt, napakka, tiivis vastaus. Ja esittelijällä on kynä jo tuolla valmiina sauhuoman. Hän kirjaa ylös nämä vastauksenne. Mitkä ovat tärkeimmät haasteet ja miten voidaan edetä? Professori Stobler ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, jäsen Kreutzmann esitti meille kaksi kysymystä. Ensinnäkin, miten tilannetta voidaan parantaa? Ja toinen liittyy tähän mutkikkaaseen, puutteelliseenkin tilanteeseemme. No sanoisin, että oikeastaan me olemme ottaneet vain osittain sisämarkkinasäännöt käyttöön. Meillä on enemmän henkilöiden vapaata liikkuvuutta kuin palveluiden vapaata liikkuvuutta. Schengen-sopimuksen ansiosta henkilö voi vapaasti liikkua Sveitsissä ja EU:ssa, mutta hänen kantamansa tavarat eivät välttämättä. Eli tämä on yksinkertainen sopimus, esimerkki siitä, että ei tämä ole kovinkaan loogista. No, mutta tämän rajallisen järjestelmän sisällä meiltä kysyttiin, että miten me voimme parantaa sen toimintaa. Niin, Tämä on suuri haaste myös Sveitsin kannalta. Sveitsiläisetkin ovat virallisissa asiakirjoissaan todenneet, että tarvitsemme eh, johdonmukaisen järkevän tavan, tavan toimeenpanna sitä, mitä meillä on, sen sijaan, että menisimme pidemmälle. Tietyissä tapauksissa täytyy odottaa vain oikeuskäytäntöä, tapaoikeutta. Eh, joissain tapauksissa tarvitaan uusia sopimuksia, ja tämä tuokin minut seuraavaan esittelijän esittämään kysymykseen, nimittäin palvelusopimukseen. Se on jo pöydällä keskusteltavana, mutta me olemme kuulleet erittäin eh, ristiriitaisia viestejä Sveitsistä siitä, onko ajatus hyvä vai vai huonoja, jopa hallituksen jäsenet ovat aivan hiljan sanoneet, että itse asiassa asiasta ei enää keskustella. No toivottavasti tämä ei ole viimeinen lopullinen sana, mutta sekalaisia ristiriitaisia viestejä on tullut. Miten saadaan järjestelmä toimimaan paremmin on haaste yksinkertaisesti sen vuoksi, että asia tulee esiin eri tasoilla, viranomaisten tasolla, tuomioistuin tasolla, poliittisten entiteettien tasolla. Minäpä, minä itse pelkään, että itse asiassa helppoa vastausta tähän kysymykseen ei ole, ei yksinkertaista vastausta. Täytyy vain olla kärsivällinen ja rämpiä eteenpäin sen kanssa, mitä nyt meillä on. Ei tämä selkeä vastaus ollut, mutta mahdotonta mitään tämän selkeämpää sanoa. No tämä oli hyvin realistinen arvio tästä. Mutta mehän pidämme haasteista näinä aikoina. Seuraavaksi Hyvä Roitman. Very... Ensinnäkin on erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti ja IMKon valiokunnan pitävät tätä tietoisuutta yllä vielä kuulemistilaisuuden jälkeenkin. Koska tämän tyyppinen keskustelu ja tämän mukana tuoma tietoisuus tietystikin auttaa poistamaan esteitä kaupan, kaupan esteitä ja auttaa luomaan kasvoja. Ja juuri tällaista tarvitaan. Olemme erittäin riippuvaisia tällaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia sitten professori Kadus. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kun puhutaan Sveitsin tilanteesta, niin sanoisin, että se, että on erilaisia sopimuksia, johtaa siihen, että yhtenäinen ratkaisukin on vaikea. Meillä on Schengen-kysymys, sitten meillä on äh, lentoliikennesopimus, äh, ja se taas on aivan eri asia kuin henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskeva sopimus. Tietyillä aloilla meillä on kyse siitä, että äh, noudatetaan akiita joissain tapauksissa, jotkut tapaukset kuuluvat taas oikeuskäytännön piiriin. No, selvää on se, että ongelma on siinä, että jokainen osapuoli haluaa ylläpitää oman suvereenisuutensa, niin oikeuskäytäntöön liittyvän kuin lainsäädännöllisenkin. Ja tämä johtaa siihen, että olemme tehneet kompromissin, ehkäpä hiukan ontuvan, joka perustuu tähän sekakomiteajärjestelmään ja pyrimme samanaikaisesti kehittämään oikeuskäytäntöä. Jos mennään, mentäisiin tämän hetkisen tilanteen tilannetta pidemmälle, niin tulisi eteen myös hankalia kysymyksiä. Ensinnäkin suvereenisuuskysymys aiheuttaisi ongelmia. Kaksi asiaa ovat mielestäni tärkeitä. Ensinnäkin oikeuden kehittyminen siis niin Euroopan unionissa kuin kahdenvälisessä sopimuksessakin. Molempien täytyy kehittyä yhtä aikaa. Oikeuskäytäntöä ja lainsäädäntöä täytyy kehittää, viedä eteenpäin. Ja sitten täällä esitettiin kysymys, edustaja esitti kysymyksen siitä, että missä määrin halutaan valvoa sopimuksen noudattamista ja missä määrin langetetaan sanktioita. Tietenkin täytyy muistaa tämä lainsäädännöllinen ja oikeuskäytännöllinen suverenisuus, josta halutaan pitää kiinni. Kysymys kuuluu, missä määrin voimme jatkuvasti parantaa sopimuksen päivittämistä samalla kun AKI etenee. Tarkoittaako se, että toimitaan vuosittain, neljä kertaa vuodessa, kun sekä komitean täytyy kokoontua näitä asioita käsittelemään vai mitenkä? Tämä on pragmaattinen kysymys. Sitten täällä esitettiin kysymys oikeudenkäytön, oikeudenkäytöstä tarvitaanko menettely, jossa sekä komitea myös oikeuskäytäntöä päivittäisi. Sitten meillä on erilaisia asetuksia, erilaisia säädöksiä. Ja täytyy pohtia, tulisiko kenties yhden sopimuksen suhteen pohtia sellaisia ratkaisuja, joita olisi muissa sopimuksissa. No, ja ensinnäkin molempien osapuolten tulisi ö, saada aikaan yhteisymmärrys tästä asiasta. Se tarkoittaa sitä, että 27 jäsenvaltion ja Sveitsin tulisi aina saada aikaan yhteisymmärrys sopimusten muuttamisesta. Ja kun pyritään löytämään ratkaisua, niin vaikeuksia toki on. Nämäkin ovat aivan mm, todella merkittäviä haasteita. Kiitos, kun niin selvästi ne esititte. Paul Rybich ei ole täällä nyt paikalla, mutta nämä täytyy ottaa myös interparlamentaarisessa kokouksessa esille. Herra Neston. Niin, professori Toblerin esityksen jotkut suositukset ovat erittäin mielenkiintoisia. Eritoten kun ajatellaan etämaiden kutsumista päätöksentekoon ja lainsäädännön muotoiluun. Ja palveludirektiivin täytäntöönpano menettelyssä. Täällä jotkut henkilöt ovat olleet vahvasti mukana ja toivottavasti me tulemme tätä näkemään myös tulevaisuudessa, koska tämä on erittäin hyödyllistä. Kiitos puheenjohtaja. Minä ymmärrän kyllä useat kannanotot, jos todettiin, että Euroopan kannalta olisi yksinkertaisempaa, mikäli olisimme uuden jäsen. Tämä on täysin selvää, ymmärrettävää. Mahdollisuus on olemassa, mutta tämä ei ole se paradigma, jonka parissa tällä hetkellä haluamme muokata suhdettamme teidän suuntaanne. Kaikki, mitä on sanottu tänään, osoittaa, että me olemme kohtalon yhteisö. Me voimme löytää ratkaisua niin sitä mukaan, kun ongelmia esiintyy EUn ja Sveitsin välisissä suhteessa. Kummallakin puolin voidaan tietystikin pyrkiä keskeyttämään tämän suhteen kehittäminen, mutta mutta meillä on samat arvot, samat pyrkimykset, joten mitään todellisia substanssiesteitä ei ole. Esteitä on pikemminkin juridisia ja institutionaalisia, mutta kaikki ovat kuitenkin diplomatian kautta ja politiikan kautta ratkaistavissa ja poliittisen tahdon kautta ratkaistavissa. Lähestymistapa, realistisempi lähestymistapa sen suhteen, miten toimimme näissä ongelmissa tilanteissa, joiden eteen olemme joutuneet, niin tietystikin olemassa olevia sopimuksia voidaan parantaa. Tätä kautta löytää ratkaisuja esimerkiksi sekä komitean työn kautta ratkaisu voi löytyä. Lisäksi voimme kehittää uusia yhteistyöaloja. Unionin markkinat kehittyvät, joten on aivan normaalia, että Sveitsin puolellakin kehitystä tapahtuu. Ja alakohtaiset sopimukset mahdollistavat sen, että tämä suhde voi kehittyä. Kolmanneksi, kuten aivan oikein todettiin, me voimme vahvistaa suhdetta, joka vallitsee meidän välillämme. Aamun puheenvuorot osoittivat, että puitesopimus voisi olla yksi tapa toimia. Tämä tunnustettiin toteuttamiskelpoiseksi ajatukseksi puolen ja toisin. Puolin ja toisin tarvitaan paremmin ymmärrystä toista osapuolta kohtaan. Komissio teki kaksi vuotta sitten päätöksen perustaa Sveitsin valtuuskunnan takkaa edustuston, koska sopimukset edellyttävät sitä, että Bernissä komission jatkuvasti läsnä. Tämä järki tässä tuli hieman jälkijunassa ehkä, mutta nyt on avattu tie kahdenvälisten suhteiden kehittämiselle ja kiitän kumpaakin, tai kiitän kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja pyrkän viemään asioita eteenpäin. Kiitokset teille. Tämä oli varsin optimistinen näkemys, eritoten kun ajatellaan poliitikkojen kykyä ratkaista näitä ongelmia nähtäväksi. Ja oletteko oikeassa tässä? Herra Verhulst. Well, uh, I... Kiitoksia. Minulla nyt ei ole tähän enää kovinkaan paljon lisättävää. Itse asiassa EFTA-valtioiden kannalta jotka ovat mukana lainsäädäntövalmistelutyössä. Tämä on erittäin tärkeää ja mitä meidän työhömme tulee, niin tietysti on tiettyjä seikkoja, jotka ovat nyt käsittelyssä, mutta nämä ovat samaisia käsittelyssä, jotka ovat myös EU-ssa nyt esillä. Joten ei tässä ole mitään erityistä EU- tai ETA-kysymystä. Tässä kaikki. Ehkä meidän pitäisi ottaa muutamia esimerkkejä esille siitä, mitä teette julkishankintojen osalta. So, what about the consumer aspects? Sitten kuluttaja näkökulma. Um, <clears throat> I think that's, uh, there's a... Uh, Kiitoksia. No, tässä on paljon esitetty kysymyksiä. Minä vahvasti luotan siihen, että sallitaan ja kannustetaan avoimeen rakentavan keskusteluun ristiriitaisista kysymyksistä kuluttajaoikeuslainsäädännön harmonisoinnista. Nyt täytyy miettiä myös taloudellisesti ja oikeudellisesti täysharmonisoinnin vaikutuksia ja nämä lisätutkimukset ja komission vaikutusarviot, ne täytyy todella toteuttaa. Mielestäni myös täytyy toteuttaa kuluttajatutkimuksia, jotta voidaan nähdä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta voidaan rohkaista eurooppalaisia kuluttajia käymään enemmän kauppaa rajat ylittävästi. Ja sitten täytyisi nämä näkemykset ottaa myös ehdotettuun direktiivin mukaan. En ole varma, heikentääkö tuleva direktiivi, vaiko pikemminkin kor- nostaa, parantaa kuluttajien oikeuksia ja ottaa huomioon heidän e, jokapäiväiset tarpeensa ja odotuksensa. Annetaan hyvien ajatusten nyt kukkia kansallisuudesta riippumatta. Olen varsin optimistinen sen suhteen, että eurooppalaiset kuluttajat todella tarttuvat luottavaisina sisämarkkinoiden suomiin mahdollisuuksiin. Well, in order to ensure that the EA agreement will... Jotta voidaan varmistaa se, että etäsopimuksesta tulee menestystarina myös jatkossa, niin minulla olisi kaksi haastetta ja kaksi toivomusta. Ensinnäkin haasteet ovat, haaste on se, että me tarvitsemme lisää koordinaatiota Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on tietysti haaste. Ja toiveeni on se, että voitaisiin varmistaa se, että ETA ja EFTA-asiantuntijat voivat oma, osallistua EUn täytäntöpanokomiteoihin ja työpajoihin jatkossakin ja tulisi myös lisätä tietoisuutta ETA-sopimuksesta ja sen arvo sisämarkkinoiden kannalta pitäisi tunnustaa. Merci, monsieur le président. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lopuksi sanoa kaksi asiaa. Ensinnäkin joskus, mikäli tavoitellaan tai mikäli kaipaa kuuta taivalta, niin saattaa olla, että lankeekin aivan johonkin muuhun, eli joskus ei pitäisi yrittää liikaa. Tässä on ristiriita. Täällä on puhuttu suhteellisuusperiaatteesta, ja kun puhutaan suhteellisuudesta, tähän liittyy teknisiä elementtejä, mutta myöskin äh, eroja tulkinnoissa poliittisellakin tasolla – kuten Sveitsikin osalta, palkkadumppaus on, ja sosiaalinen dumppaus on merkittävä riski. Sveitsinkin tapauksessa, koska Sveitsissä elintaso on korkeammalla kuin Euroopassa keskimäärin ja palkatkin ovat korkeammat, joten meidän täytyy pohtia riskejä tai toimia suhteessa niihin riskeihin, että olemassa. Toisaalta poliittinen hyväksyttävyys joskus sopimusta esimerkiksi henkilön vapaasta liikkuvuudesta ei saada aikaan, ellei ole jotakin oheistoimia tai reunaehtoja asetettu. Ja sopimuksen kannatuskin riippuu joskus tästä. Kun kuuseen kurkottaa, niin katajaan kapsahtaa joskus. Ja tietystikin äh, on vaarana, että koko hanke sitten asetetaan kyseenalaiseksi, mikäli tavoitteessa ei onnistuta. Täällä mainittiin jotakin haasteita komission edustajan puheenvuorot olivat hyviä ja muutkin kommentit, jotka liittyvät siihen, mitä istuinensakin haasteita meillä on edessämme. Tässä suhteessa olettaen, että liittyminen ratkaisisi kaikki ongelmat niin käy, että liittyminen ei ole lyhyen aikavälin tavoite tai vaihtoehto. Meidän täytyy muutoin muilla keinoin pyrkiä parantamaan suhdettamme kahdenväliselläkin tasolla. Toinen diktaatti on se, että siellä, mistä on tahtoa, sieltä löytyy myöskin keinoja. Olen täysin vakuuttunut siitä, että kumpikin osapuoli, mikäli sitoutuu tähän yhteistyöhön ja osoittaa hyvää tahtoa ja halua, niin olen varma, että neuvottelulla saadaan aikaan kumpaakin osapuolta tyydyttäviä ratkaisuja. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä Saskovski saa viideksi minuutiksi puheenvuoron. Äh, Halusiko viimeinen paneelin jäsen vielä käyttää loppupuheenvuoron? Ei, selvä. Joten esittelijä saa nyt vielä puheenvuoron lopuksi, herra Tsaskovski. Voitte antaa omat näkemyksenne ja kertoa, millä tavalla mietintönne tästä nyt etenee. Voitte hieman kertoa vierailijoillemme loppuehdotustenne aikataulusta. Haluaisin kiittää kaikkia panelisteja ja kollegoitani siitä, että osallistuitte tähän kuulemistilaisuuteen. Paljon tuli ajatuksen ruokaa. Muutamat käsitteet selvenivät tässä jo. Me työstämme nyt lopullista mietintöämme, jonka tulisi olla valmis maanantaihin mennessä. Ja haluaisin todella kiittää tästä tilaisuudesta. Tämä varma, tämä, sen, tämän ansiosta mietintökin tulee olemaan selkeämpi. Niin, kun puhutaan suhteesta, että maihin ja Sveitsiin, niin ne heijastavat kyllä myös jäsenvaltioiden välisiä suhteita ja ongelmiakin. Ja teidän näkemyksenne tulevista haasteista, joista tämä valiokunta tulee jatkossakin vielä puhumaan, niin ovat aika samankaltaisia kuin meidän omat haasteemme. Toistaisin vielä sen, että tässä mietinnössä aikeenamme ei ole saarnata eikä olla millään tavalla holhoava, vaan haluamme olla sitoutuvampia. Ja jokin aika sitten, kun itse työskentelin Puolan ministeriössä, EU-integraatioministeriössä vuosisadan alussa, kun meille tuli vierailemaan EU-virkamiehiä, saarnasivat meist meille koko maailman auktoriteetilla, niin kyllä huomasin, miten ärsyttävää se oli. Joten me haluamme pikemminkin olla osallistuvia kuin, kuin saarnaavia, ja tämä kuulemistilaisuus tarjosi monia eh, keinoja olla osallistuva. Te olette meidän kaikkein tärkeimmät kumppanimme, ja monella tapaa olette ö, eh, kuuliaisempia kuin monet jäsenvaltiot itse. Ö, eh, kuten sanoin, niin haasteet ovat samankaltaisia, ja jos ongelmia on, niin niihin täytyy tarttua urheasti. Ja olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että parempi on aina hyvän vihollinen, mutta kyllä aina parantamisellekin on sijaa ja siihen täytyy keskittyä. Meidän täytyy parantaa molempien osapuolten talouden toimijoiden elämää. Ja jos siinä onnistumme, niin hyvä niin. Ja jos pystymme samanaikaisesti helpottamaan omaakin elämäämme, niin miksipä ei. Ja johtopäätöksenä sanoisin, että kyllä, kyse on siitä, että täytyy olla kärsivällinen ja rämpiä eteenpäin, mutta ehkäpä täytyy olla vielä er, hitusen verran vieläkin urheampi. Kiitos. Well, I'd like to, um, thank our... Haluaisin kiittää lämpimästi esittelijäämme siitä, että hän oli avainroolissa järjestämässä tätä kuulemistilaisuutta. Ja haluaisin kiittää myös valiokunnan sihteeristöä, joka hoiti näitä järjestelyjä. Erityiskiitokset kaikille kutsuvieraillemme, jotka liittyvät joukkoomme tänään. Toivottavasti edelleen olette yhteydessä kanssamme meihin. Te voitte lähettää myös kommentteja mietinnöstä. Meille voimme keskustella tästä julkisesti valiokunnassamme. Se lähetetään verkon kautta, joten sitä voi katsoa myös eri maissa internetistä. Olen hyvin iloinen, että monet vieraistamme ovat olleet tyytyväisiä siihen, että tämä valiokunta nyt kiinnittää yhä enemmän huomiota tähän sitoumukseemme keskustella tähdellisten kumppaneidemme kanssa. Ja te olette kaikki kumppaneitamme koko tässä tehtävässämme viedä sisämarkkinoita eteenpäin. Tämä on todella jaettu tehtävä meidän ja kaikkien jäsenvaltioiden ja teidän välillä. Eri tavoin te osallistutte tähän hankkeeseen ja valiokunta ottaa tämän asian erittäin vakavasti. Tavoitteenamme tietysti on myös olla yhteydessä kumppaneihimme, kansalaisiin, kuluttajiin ja yrityksiin, jotka haluavat hyödyntää sisämarkkinoita ja me haluamme myös kuulla heitä. Keskustelu on ollut erittäin rikasta. Me saimme keskustelun aikana paljon tietoa täällä. Teillä on eh, Robert, äh, Totri Toblerin eh, raportista kopio. Kiitämme häntä siitä ja kiitämme todella tästä hyvästä tulevaisuuteen katsovasta työstä, joka on hyvä keskustelun pohja. Kiitokset tämän päivän keskusteluista ja valiokunnan jäsenille vielä muistuttaisin, että me tapaamme jälleen 7. ja 8. huhtikuuta. Mutta luulen, että 7. huhtikuuta kokouksemme alkaa kello 16.30, koska parlamentissa järjestetään erityinen ylimääräinen täysistunto huippukokouksen tuloksista. Eli tapaamme 7. huhtikuuta kello 16.30 iltapäivällä ja sitten 8. huhtikuuta torstaina kello 9-12.30 niin kuin yleensäkin. Kiitän kaikkia ja toivotan niille, jotka palavat kotimaihinsa hyvää ja turvallista kotimatkaa.